Uh, dear colleagues, I think we will start. Hyvät kollegat, taidamme aloittaa kokouksen. Ja ennen kuin mennään tähän kohtaan, jolla kokous alkaa, niin ihan lyhyesti kerron teille, mistä sovittiin eilen illalla koordinaattorin kanssa. Joten, kuten tiedätte, keskustelimme tämän kirjeen sisällöstä, jolla arvioidaan sopivuutta kandidaatin osalta, ja se on jo jaettu koordinaattoreiden kesken ennen kuin valiokunnan puheenjohtaja sen allekirjoittaa. Keskustelimme myös näistä kesken olevista asioista kuunnelta toimikaudelta ja seitsemännen prioriteeteista, ja koordinaattorit sopivat, että kirjeluonnoksesta reikivalikunnassa keskustellaan tänään, ja kirje on jaettu teille ennen keskustelua. Sitten koskien delegaatioita, delegaatioasia. Vihreät ehdottivat, että lähetetään delegaatio Kreikkaan ja ryhmä määritteli delegaation tarkoituksen ja toimialan ja lähettää sen 2010 ohjelmaan koskien omalaitemietintöjä. Koordinaattorit päättivät, että keskustelu Itämeri-strategiasta pidetään seuraavassa Regivaliokunnan kokouksessa lokakuussa ja päätettiin myös, että keskustelun tuloksena tuo tukikirje voidaan saatettaisiin lähettää sanotaan kuitenkaan rajoittamatta tämän mahdollista omalaitemietin laatimista. Tässä kehotan ryhmiä esittämään ehdotuksia omalaitemietinnöistä. Kiitoksia huomiosta ja nyt haluaisin aloittaa tämän päivän ensimmäisen kohdan esityslistalla. Ja haluaisin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi Ruotsin puheenjohtajakauden puheenjohtajamaan edustajan Rova Ol- Olofssonin, joka on elinkeino- ja energiaministeriössä vastuussa myös kohesio- ja aluepolitiikasta, ja Joran Heglund, joka on valtioministeri ja val- on myös täällä, mikä on oikein hyvä, koska saattaa olla niin, että näemme teitä useamminkin puheenjohtajakauden aikana keskusteluissamme, kun Rova Olofsson ei pysty, ja jos ei pysty tulemaan tänne. No, pitemmittä puhetta haluaisin pyytää teitä pitämään alustuksenne Ruotsin puheenjohtajakaudesta ja ohjelmasta. Kiitoksia. Tack så mycket, fru ordförande. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Näin alkuun haluaisin onnitella teitä siitä, että teillä on näin tärkeää tehtävää parlamentin jäseninä Euroopan parlamentissa. Tiedän, että hyvin monet teistä ovat täällä uusia, mutta tämähän on oikein jännittävä tehtävä, kun saa olla osa eurooppalaista yhteistyötä. Parlamentarikona oleminen on erittäin hieno asia. Minä itse olen Ruotsin parlamentin jäsen. Näinhän usein on tilanne silloin, kun Ruotsissa ollaan hallituksessa. Se on tärkeä tehtävä. Ja Ruotsin puheenjohtajavaltion puolelta toivon teille paljon menestystä. Haluan myös todeta, että me luonnollisestikin haluamme luoda läheiset suhteet teihin siitä syystä, että meidän täytyy työskennellä yhteistyössä, jotta voimme saada aikaiseksi hyvin toimivan puheenjohtajuuskauden. Puheenjohtajuuskautemme on käynnissä hyvin vaikeana aikana. Uusi parlamentti, uusi komissio on tulossa rahoituskriisi, ilmastokriisi, Kööpenhaminan kokous ja hyvin monet muut tärkeät asiat. Ja tästä syystä meille on erityisen tärkeää se, että yhdessä pääsemme yli tästä vaikeasta ajasta ja saamme aikaiseksi hyviä tuloksia Euroopalle. Te, jotka istutte tässä valiokunnassa, teillä on erittäin tärkeä rooli Euroopan kohesiopolitiikassa ja aluepolitiikassa. Ja nämä ovat sellaisia alueita, joiden avulla voidaan vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. Samalla voidaan lisätä myös taloudellista ja yhteiskunnallista kohesiota Euroopassa. Siitä syystä meidän täytyy vähentää alueiden välistä äh, epätasapainoa ja lisätä tasa-arvoa ihmisten välillä. Euroopassa, kuten myöskin muussa osassa maailmaa, on monia vakavia ja vaikeita haasteita. Kuten totesin, meillä on rahoituskriisi, mutta myös taloudellinen kriisi, jolla on historialliset ulottuvuudet. Kriisivaikutukset tuntuvat kaikkialla maailmassa, mutta meidän täytyy myös olla selvillä siitä, että tietyt alueet ovat joutuneet kärsimään erityisen pahasti. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden täytyy nyt ryhtyä kehittämään kestävää kehitystä ja pitkän aikavälin toimintaa. Meidän täytyy saada enemmän ja parempia työpaikkoja, lisätä hyvinvointia sekä kaupungeissa että maaseuduilla. Olen sitä mieltä, että Euroopan yhteinen kilpailukyky riippuu alueellisesta kehitystä, aivan kuten turvallisuus ja vakaus riippuu siitä, että taloudelliset erot alueiden välillä eivät kasva nyt, kun matalasuhdanne on käynnissä. siitä huolimatta, että meillä on nyt talouskriisi, emme saa unohtaa tavoitetta pitkäaikaisesta kehityksestä unionin alueella. Ja tässä kansalliset ja alueelliset ponnistukset yhdessä EUn kanssa ovat tärkeässä tehtävässä, eikä pelkästään koheesiopolitiikan alalla. Tämä näkemys täytyy heijastua myös tulevista ponnistuksista ja tällä tavalla unioni voi päästä yli kriisistä kasvun edellytykset ja kestävän kehityksen edellytykset luodaan paikallisesti ja alueellisesti. Ja se tapahtuu aktiivisen kehityksen avulla. Meillä on tällä tavalla mahdollisuus vastata niihin tarpeisiin, joka yrityksillä on tänä rauhattomana aikana. Matala suhdanteen aikana meidän täytyy hyödyntää erilaisia strategioita ja työvälineitä – olen sitä mieltä, että tämä kriisi on osoittanut, miten merkittävää on se, että meillä täytyy olla pitkän aikavälin aluestrategioita. Samalla se on osoittanut, että meidän täytyy yksinkertaistaa päätösprosesseja. On selvää, että alueellisen ja paikallisen tason täytyy saada enemmän vaikutusvaltaa ja vastuuta, kun puhutaan kasvusta kun haluamme hyödyntää näitä resursseja paremmin, me tarvitsemme parempaa yhteistyötä ja koordinaatiota alueellisen, paikallisen ja kansallisen, kuten myöskin Euroopan tason välillä. Komissio, aivan kuten olette varmasti tietoisia, on asettanut muutoksia rakennerahastoihin, jotta voitaisiin vaikuttaa ohjelmien sisältöön. Ehdotukset ovat tärkeitä, eikä pelkästään tänä taloudellisen kriisin aikana, Ruotsin puheenjohtajavaltio pyrkii pääsemään näissä asioissa mahdollisimman pitkälle, kun ehdotuksia käsitellään. Ensimmäinen käsittely työryhmätasolla pidettiin jo toissa päivänä. Ja tänä päivänä ei vielä ole mahdollista ennakoida näiden keskustelujen lopputulosta. Kuten tiedätte, tässähän tarvitaan myös parlamentin suostumus. Voin vakuuttaa teille sen, että me aiomme tiedottaa teille täysin kehityksestä ja odottelemme innolla hyvää yhteistyötä kanssanne tällä alueella. Rakennerahastojen yksinkertaistuminen on tietysti aivan tervetullut asia ja sen täytyy olla todellinen yksinkertaistaminen. Tätä ei voi olla painottamatta liikaa. Olen itse työskennellyt sekä alue- että paikallistasolla sekä poliitikkona, mutta myös hankkeenjohtajana, projektijohtajana ja tiedän miten tärkeää tämä on. Me tarvitsemme yksinkertaistamista, jotta saamme aikaiseksi järkevän ja vastuullisen EU-resurssien käytön. Keskustelu tulevasta koheesiopolitiikasta on ollut käynnissä jo muutaman vuoden ajan ja sen täytyy jatkua. Haluan vain lyhyesti kertoa joistakin lähtökohdista. Olen sitä mieltä, että on tärkeää, että me säilytämme koheesiopolitiikan ja Lissabonin tavoitteiden välisen yhteyden. Se luo mahdollisuuden viedä eteenpäin kestävää kehitystä, yrittäjyyttä, innovointia ja kasvua. Näin luodaan parempia työpaikkoja, niitä tulee enemmän ja vähennetään samalla myös yhteiskunnallisia ja taloudellisia eroja unionissa. Kohesiopolitiikan strateginen panos on ollut hyvin menestyksen tähän mennessä ja siitä on ollut hyötyä, kun on kyetty luomaan parempi ohjelma ja samalla hyödyntämään resursseja tehokkaammin – ja harkitummin. Panostukset tulevaan ohjelmaan varmistavat sen, että ohjelmalla on myös pitkän aikavälin tavoitteita. Toinen menestystekijä on ollut työskentely laajojen kumppanuussuhteiden parissa. Kuten tiedämme, sehän on vienyt eteenpäin alueellisella ja paikallisella tasolla näitä kysymyksiä ja saanut aikaiseksi parempia lopputuloksia. Rakennerahastovälineitä keskitetään tulevaisuudessa myös niihin, jotka tarvitsevat niitä eniten, jotta naiset ja miehet voisivat elää ja kouluttautua, työskennellä, johtaa yrityksiä ja toteuttaa unelmiaan kaikilla eri Euroopan unionin alueilla. Kysymys ei ole siis pelkästään solidaarisuudesta, vaan kysymys on siitä, että saamme paremmin toimivat sisämarkkinat. Lisääntynyt kasvu heikommilla alueilla on ilo koko unionille. On myös tärkeää, että meillä on yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja alueellisen yhteistyön täytyy edelleen olla etusijalla. Kysymys on sekä rajoja ylittävistä yhteistyön muodoista, sillä tällä on selkeä eurooppalainen lisäarvo tarjottavanaan. Lisäksi on tärkeää huomioida, että alueellista yhteistyötä kehitetään, meidän täytyy ottaa huomioon jokaisen alueen ainutlaatuiset kehityspotentiaalit. Etelä-Eurooppa voi hyödyntää aurinkoa ja lämpöä, samalla kylmyys ja lumi voi olla vaikkapa lumihotellien muodossa houkutteleva asia vaikkapa Pohjois-Ruotsissa. Kysymys on siitä, että antaa niille ihmisille, jotka elävät ja työskentelevät eri Euroopan osissa, mahdollisuus hyödyntää alueellista potentiaalia. Siitä syystä olen sitä mieltä, että meidän tulee tarkastella sitä, että koheesiopolitiikan tulee pohjautua paikalliseen toimintaan jotta jatkettaisiin keskustelua siitä, millä tavalla parhaiten voimme hyödyntää alueellista potentiaalia. Aiomme järjestää konferenssin Kiirunassa puheenjohtajakautemme aikana. Konferenssikohta on valittu huolella, jotta voisimme osoittaa, että alue, jossa kokoonnumme, näyttää juuri toteen sen, millä tavalla voimme kehittää alueellisia asioita. Kiiruna on napapiirin pohjoispuolella – hyvin pitkälti saamelainen tunturikulttuuri on yhdistynyt eurooppalaiseen tuntemukseen. Alueella on paljon mielenkiintoisia asioita. Kaivos, louhos, Jukkasjärven jäähotelli, poronhoito ja niin edelleen. Konferenssi pidetään joulukuussa silloin, kun on pimeää, kylmää ja paljon lunta. Olemme ilahtuneita siitä, että puheenjohtajatanutta Hybner uskaltaa tulla silloin kiirunaan ja haluaa tulla sinne keskustellakseen tästä tärkeästä kysymyksestä. Uskaltamisella tarkoitan sitä, että vähänhän siellä voi palella. Otsikkona konferenssilla on se, että hyödynnetään alueellista potentiaalia. Silloin käydään keskustelua siitä, millä tavalla alueellinen politiikka ja rakennerahastot voivat olla parhaalla mahdollisella tavalla edesauttamassa alueellista kasvua. Lisäksi aiomme selkeästi osoittaa, millä tavalla raakamateriaalistrategia Euroopan komissiosta toimii. Ra- raaka-aineiden hinnat ovat erityisen tärkeät Euroopan taloudelle. Ruotsi kannattaa tätä aloitetta ja on sitä mieltä, että eurooppalainen raaka-ainestrategia on keskeisessä asemassa, kun varmistetaan taloudellinen kasvu ja työllisyys. Lisäksi kun tarkastellaan kaupunkikehitystä alueagendan parissa, jatkamme työskentelyä hyvien esimerkkien valossa ja kehitämme kriteereitä Leipzigin pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi. Alueellinen kohesio on myöskin tärkeä, kun tarkastellaan meidän strategiamme ympäristön suhteen. Tässä esimerkiksi Itämeri on tärkeässä asemassa. Ruotsi on tätä priorisoinut ja olemme sitä mieltä, että rajoja ylittävä yhteistyö on ennakkoedellytys sille, että voimme hoitaa yhteiset haasteet, kuten esimerkiksi saastunut meriympäristö, ilmastonmuutos ja talouskriisi. Ehdotus Itämeren strategiaksi pyrkii siihen, että parannetaan ympäristöä Itämeren alueella ja lisätään integrointia ja kilpailukykyä tuolla alueella. Välineet tähän pääsemiseksi ovat se, että vahvistetaan sisämarkkinoita, lisätään panostuksia Itämeren alueelle niin, että eri alueet voivat lähestyä toisiaan, panostetaan innovointiin, tutkimukseen ja kehitystyöhön ja investoidaan myös kestävään kehitykseen. Strategian tavoitteena ei ole se, että asetetaan uusia vaatimuksia tai uusia välineitä, vaan päinvastoin. Se pohjautuu sille, että luodaan tehokas olemassa olevien EU-ohjelmien hyödyntäminen ja rakenteet, jonka avulla voidaan syventää ja kehittää yhteistyömuotoja. Meidän tavoitteenamme on se, että EUn resurssit toimivat yhteistyössä niin, että voimme myös saavuttaa aivan optimaalisen tuloksen niiden välineiden avulla, joita meillä jo on olemassa. kuulin juuri, että Itämeren strategian asioista aiotte keskustella valiokuntakokouksessa lokakuun alussa. Ja me puheenjohtajavaltiona seuraamme tarkkaan keskustelun ja toivottavasti voimme viedä eteenpäin teidän näkemyksiänne omassa työssämme. Lisäksi minusta on hyvä, että käydään keskusteluja makrotaloudellisista strategioista, esimerkiksi Tonavan alueen puitteissa aloitettu työ on erittäin mielenkiintoista. Kun katsotaan eri haasteita, kuten vaikkapa globalisointi, ilmastonmuutokset, energia- ja väestönmuutokset, voidaan huomata, että rakennerahastoja käytetään jo yhteisrahoituksessa eri panostuksissa näillä alueilla on tärkeää, että nämä panostukset myös tulevaisuudessa ovat selkeästi yhteydessä taloudelliseen ja sosiaaliseen ähm, yhteenkuuluvuuteen ja että niiden avulla päästään kestävään kehitykseen. Tässä yhteydessä haluaisin vielä sanoa muutaman sanan keskusteluista tehokkaasta taloudesta. Me olemme sitä mieltä, että on mahdollista yhdistää hyvä kasvu kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden kanssa. Näin voidaan tehdä investoimalla ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, käytetään uudistuvia energialähteitä ja hyödynnetään innovatiivista kehitystä uusissa tuotteissa ja palveluissa. Tällä tavalla voimme lisätä kilpailukykyämme ja hyvinvointia samalla kun vähennämme niitä kielteisiä vaikutuksia, joita sillä on ympäristöön ja ilmastoon. Jo tänä päivänä voimme nähdä, että 30 prosenttia koheesiopolitiikan budjetista on suunnattu niin sanottuun vihreään talouteen. Tällä tiellä täytyy jatkaa myös vuoden 2013 jälkeen. Siirtyminen tämän tyyppiseen ympäristötehokkaaseen talouteen on prioriteetti Ruotsin puheenjohtajakaudella ja on myöskin osa tulevaa Lissabonin strategiaa. Hyvin monella osalla, monessa osassa Eurooppaa tällainen kehitys on nimenomaan käynnissä ja olen sitä mieltä, ja monet alueet ovat meitä paljon edellä, siis meitä poliitikkoja. Jos me hyödynnämme voimakkaasti kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita meillä on, jota tarjoaa tehokas talous, niin voimme saada aikaiseksi myös kilpailuetuja hyvin pitkällä aikavälillä. Tässä Euroopalla on aivan ainutlaatuinen tilaisuus asettua eturintamaan. Siitä syystä me puheenjohtajana valtiona haluamme välittää voimakkaan viestin siitä, että haluamme muuttaa Eurooppaa ympäristöystävälliseksi ja tehokkaaksi taloudeksi. Meillä on paljon välineitä tähän Euroopassa. Liikennepolitiikka, energiapolitiikka, pk-yrityspolitiikka, maatalouspolitiikka, innovaatiopolitiikka, koheesiopolitiikka. Kaikki nämä ovat hyviä esimerkkejä niistä alueista, joiden avulla voidaan olla muokkaamassa talouttamme ympäristöystävällisen suuntaan. Lopuksi te Euroopan parlamentissa ja tässä aluekehitysvaliokunnassa olette tärkeässä asemassa, kun viemme eteenpäin tulevaisuuden Eurooppaa. Olen sitä mieltä, että kriisiaikana ja matalasuhdanteen aikana monet ihmiset tarvitsevat johtajuutta. Poliittista johtajuutta, sen suhteen, mitä voimme tehdä Euroopan tilanteen vahvistamiseksi, mitä me yhdessä voimme tehdä luodaksemme uusia työpaikkoja, luodaksemme turvallisuutta ja tulevaisuuden näkymiä Euroopan kansalaisille. Jään odottelemaan innokkaasti hyvää yhteistyötä kanssanne. Uskon, että teillä on maistanne monia hyviä esimerkkejä ja varmasti yhdessä voimme vahvempana siirtyä näistäkin vaikeuksista eteenpäin. Kiitoksia siitä, että jaksoitte kuunnella. Olen valmis myös vastaamaan kysymyksiin ja kuulemaan teidän näkemyksiänne näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Thank you indeed. Kiitoksia. I would like to thank you very much for this. Haluaisin kiittää tästä alustuksesta, joka selkeästi osoittaa, että päähuolenaiheenne kohesiopolitiikassa ovat aika hyvin sopisoinnussa sen kanssa, mitä, mitkä meidät on oikeastaan velvoitettu tekemään valiokuntana tulevina kuukausina, koska puhutte alueellisesta kohesiosta, politiikan tulevaisuudesta, ekolisponista ja sen sisällöstä ja vaikutuksesta politiikkaan. Ja nyt haluaisin aloittaa keskustelun, kuten rouva ministeri sanoi, sekä kommentteja että kysymyksiä voitte esittää. Ne ovat tervetulleita ja haluaisin avata keskustelun Konstantse Krell, jos voisi aloittaa, ja sitten Al Albrecht ja sitten Vlasak. Ja, ganz vielen Dank, äh, Kiitoksia, rouva ministeri. Minua ilahdutti kovin, että otitte esille tämän Itämeren strategian haluatte viedä sitä eteenpäin. Sanon sen, koska kohesiopolitiikan ohella olen Venäjän politiikassa paljon ollut mukana ja niissä puitteissa tällä on tärkeä rooli. Ehkäpä tässä voitte muutaman huomion tästä esittää, miten se kolmansien maiden kanssa pitäisi hoitaa tätä politiikkaa. Kaksi muuta kysymystä. Valitettavasti, kuten aina kesällä, nyt on ollut suuria metsäpaloja. Siitä eilen lyhyesti keskusteltiin valiokunnassa ja aina tulee kysymys minulle esille. Neuvostossa on tämä solidaarisuusrahasto, tai siitä se riippuu, ja nyt sitten aikooko Ruotsi saada aikaan liikettä siinä suhteessa ja yrittää solidaarisuusrahastoasetusta niin yksinkertaistaan niin kuin parlamentti on ehdottanut ja tehdä siitä, että voitaisiin paljon joustavammin reagoida, kun luonnon katastrofeja jossakin osissa EUta tapahtuu. Ja toinen kysymys Voin jo hyvin kuvitella, että Itämeri-strategia on osa alueellista kohesiota, mutta olisin iloinen, jos voisin kuulla jotakin teidän käsityksestänne, miten te näette, haluatte vielä eteenpäin alueellista kohesiota. Komissioltahan on vihreä kirja, parlamentti on antanut siitä mielipiteensä. Keskustelua täytyy käydä edelleen syksyllä. Iloitsisin, jos siitä voisitte esittää muutaman huomioon, mihin suuntaan haluatte siinä mennä. Kiitoksia. I think we will group uh, the questions, so I would like... Taidamme ottaa kysymykset näin ryhminä, joten pyytäisin Jal Olbryhtiä. Kiitoksia, rouva ministeri. Kovasti kiitoksia Euroopan kansanpuolueen jäsenten puolesta tästä saaduista tiedoista yksi kysymys tässä suhteessa koskien Ruotsia maana ja sitten toinen kysymys koskien neuvostotyötä. Jos puhutaan siis Ruotsin näkökannasta, paljon on viime vuonna keskusteltu siitä, että eri jäsenvaltiot, niillä on eri näkökulma kohesiopolitiikkaan. Teidän esityksessänne oli elementti, jotka viittasivat vähän siihen, että toisaalta, rouva ministeri, puhuitte siitä, että täytyy vahvistaa Lissabonin elementtejä kohesiopolitiikassa, mikä väistämättä johtaa siihen, että innovatiivisuutta, modernisointia eh, parannetaan, tuetaan vahvoja alueita, mutta sanoitte myös, että kohesiopolitiikan intressin nimissä täytyisi tasoittaa mahdollisuuksia. Koska Euroopan parlamentissa tällaisia tietoja on tullut esille, että Ruotsi harkitsee tulevaisuudessa mahdollisuutta, että tavoite kakkosta harkittaisiin tulevaisuudessa ja otettaisiin vain tämä konvergenssitavoite ykkönen – Tarkoittaako tämä, että tällaiset näkemykset ovat eräänlainen yksinkertaistaminen ja Ruotsi toimissaan sekä puheenjohtajakaudellaan että sen jälkeen haluaisi vahvistaa kohesiopolitiikkaa koko EUn alueella eikä pelkästään osissa sitä. Toinen kysymys koskee sitä neuvostoa. Parlamenttiin, Euroopan parlamenttiin tulee epävirallisia tietoja tästä kiistanalaisuudesta – jota neuvostossa on tullut esiin ehdotuksesta yksinkertaista asetusta, joka liittyy no, tähän kriisiin. Siinä yhteydessä haluaisin kysyä, voisiko rouva ministeri kertoa meille, mikä tilanne on tällä hetkellä neuvostossa. Koska meillä on edessämme työtä näiden muutosten kanssa, erityisesti on kyse kiistanalaisuus koskien tätä Euroopan sosiaalirahastoon. Maybe still the question from Ehkäpä vielä Oltrich Flasakin kysymys ja sitten pyydämme vastausta. Kynie, eh, paní ministrině, já jsem velmi rád, že můžeme nyní si vyměnit zkušenosti a názory. Olen kovin tyytyväinen, että voimme vaihtaa tässä kokemuksia meidän mielipiteitämme koskien puheenjohtajakauttanne. Haluaisin osoittaa arvostusta hyvälle yhteistyölle Tsekin, Ranskan ja Ruotsin pohjoitakausien välillä, kun teemme pitkän aikavälin suunnitelmia, ja se, että paikallisviranomaiset ovat mukana, koska tiedätte, että kuntien eh, järjestö myöskin asetti tavoitteensa tälle pitkän aikavälin ohjelmalle. Te itse puhuitte siitä tärkeästä roolista, joka kaupungeilla ja kunnilla ja kylillä on päätöksentekoprosessissa. Sen vuoksi haluaisin esittää kysymyksen, miten haluaisitte parantaa tätä integroitua lähetymistapaa näissä strategioissa, koska se voisi auttaa meitä todellakin käyttämään näitä rahoja tehokkaammalla tavalla. Toinen kysymys. Nämä alueelliset strategiat, puhutte prioriteeteista tällä osa-alueella, puhuitte tästä Itämeren alueesta. Mitä ajattelette mahdollisista samanlaisista alueellisista strategioista, Tonava-strategia esimerkiksi tai muista strategioista, jos ettei, tule, ettei ne menemme päällekkäin tämän kohesiopolitiikan kanssa. Kiitoksia paljon. Ja nyt pyytäisin rouva ministeriä esittämään reaktionsa näihin kysymyksiin. Kiitoksia näistä näkemyksistä ja kysymyksistä. Aloitan Itämeren-strategiasta, joka oli sekä ensimmäisessä että viimeisessä kysymyksessä esillä. Uskoakseni tässä on hyvä tapa tarkastella sitä, millä tavalla yli maan rajojen voimme hyödyntää eri välineitä parempaan yhteistyöhön. Minusta tämä työ on oikein hyvä asia, sillä kaikki ovat niin tavoitehakuisia – kun pyritään saamaan aikaiseksi hyvää yhteistyötä. Kun tarkastellaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, niin me suhtaudumme siihen tietysti avoimesti konkreettisissa hankkeissa ja muissa. Ja tämän yhteistyön, tämä yhteistyö ei saa olla minkäännäköistä suljettua yhteistyötä, vaan avointa sellaista. Ja tiedän, että nyt jo käydään keskusteluita konkreettisista hankkeista kolmansien maiden kanssa, mikä mielestäni on hyvä asia ja tärkeää. Lisäksi mielestäni on tärkeää, jos puhutaan Itämeren alueesta tai Tonavasta, niin selkeästi identifioidaan se, mistä, käydään, mistä halutaan käydä yhteistyötä ja on tärkeää keskittyä ennen kaikkea alussa tiettyihin tärkeisiin alueisiin. Ja tässähän tarvitaan laajapohjaista kumppanuutta ja laajapohjaista keskustelua. Voin vain kertoa Ruotsin hallituksen roolista. Me olemme ottaneet monia yksiköitä, virkamiehiä, hyvin monia eri yhteiskuntamme tahoja mukaan tähän Itämeri-yhteistyöhön. Ja jaamme myös vastuun eri yksiköiden ja viranomaisten välille. Tämä siitä syystä, että voimme olla varmoja siitä, että myös jälkikäteen voimme vaatia vastuuta niiltä, jotka ovat panostaneet näihin eri alueisiin. Eli tähän mennessä tilanne on oikein hyvä ja on mielenkiintoista nähdä, millä tavalla halutaan työstää Itämeri-strategiaa. Lisäksi on nähtävissä, että ei pelkästään kohesiopolitiikan alalla ja tämän alueen kohdalla, jossa pyritään saamaan mukaan Itämeren alueet, toimitaan tällä tavalla, vaan eilen olin mukana Itressä ja katsoimme sitä, millä tavalla Baltian maat, Ruotsi ja Suomi pyritään yhdistämään uuden sähköverkon avulla ja saada uutta yhteistyötä aikaiseksi. Se mielestäni on myöskin oikein jännittävä asia. Saadaan siis todellisia konkreettisia tuloksia aikaiseksi. Kun tarkastellaan solidaarisuusrahastoa, niin tilanne on tietysti se, että meillä on paljon valituksia siitä, että tähän kuluu paljon aikaa. On selvää, että puheenjohtajavaltio on kiinnostunut tästä rahastosta, aivan kuten muistakin, nähdäkseen, millä tavalla voimme tehostaa näiden resurssien käyttöä. Se mielestäni on jatkuva työ, joka meidän puheenjohtajan valtiomme ja muiden puheenjohtajavaltioiden täytyy jatkuvasti ottaa esille. Minulla on myös kokemusta toiselta puolelta olessa. Olen, niin- olen ollut tässä avustusten saajan asemassa. Tiedän, miten tärkeää on, että kaikki toimii. Meidän täytyy siis saada kansallisilta hallituksilta tukea sille, että tämä toimii myös käytännössä. Kun tarkastellaan alueellista yhteistyötä, niin osittain se keskustelu, jota Kirunassa käydään, on mielenkiintoista, kun haluamme kehittää alueiden välistä yhteistyötä Minun mielestäni nimittäin on selkeä arvo sillä, että kun tarkastelemme sitä, että eri alueilla on eri edellytykset, mutta yhdessä ne voivat saada aikaiseksi lisävahvuuksia. Meidän täytyy tunnistaa aluksi ne heikkoudet ja vahvuudet, joita jokaisella on ja työskennellä konkreettisesti tämän parissa. Silloin myöskin parannetaan tuloksia. Se kriisi, joka nyt Ruotsissa on käynnissä, ja tietysti monissa muissa maissa, mutta Ruotsin puolelta tarkasteltuna olemme hyödyntäneet kohesiopolitiikkaa ja niitä kumppanuuksia, joita sen parissa on, toimijaksemme aktiivisesti alueellisella ja paikallisella tasolla, jotta voisimme äh, vastata kaikkien niiden henkilöiden tarpeisiin, jotka joutuvat työttömäksi. Samalla työstämme niitä strategioita, joita olemme kehittäneet aiemmin. Työstämme niitä aktiivisemmin. Olen sitä mieltä, että hyvin pitkälti se rakenne ja järjestys, joka on asettu aikaisemmin, on toimivaa. Meidän täytyy kuitenkin yksinkertaista säännöstöä ja nopeuttaa sitä, jotta rahan jakaminen käy jouhevasti. Kun tarkastellaan sitten tuleva kohesiopolitiikkaa, on selvää, että eri mailla on eri näkemykset tästä asiasta. Eikä mikään suuri salaisuus ole, jos sanotaan, että Eri poliittisilla puolueilla on eri näkemykset tästä. Mutta loppujen lopuksihan kysymys on siitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi yhteinen politiikka 27 jäsenvaltiolle. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan ehdottomasti myös aktiivinen kohesiopolitiikka. Meidän täytyy myös tehostaa tätä politiikkaa ja yhdistää se Lissabonin strategiaan, jotta se on yhä tehokkaampi. Myös tulevaisuudessakin tilanne on se, että ne alueet, jotka ovat heikkoja, joutuvat saamaan kaikkein vahvimmat resurssit. Se täytyy ottaa huomioon se, että Ruotsin ja muiden kaltaiset maat eh, joutuvat keräämään kansalliset resurssinsa kokoon toimijakseen kunnolla EUssa. Minusta keskustelu on kuitenkin hyvä ja olen sitä mieltä, että mitä enemmän tehostamme kohesiopolitiikkaa ja rakenteellistamme sitä. Mitä enemmän yhdistämme sen muihin strategioihin, esimerkiksi tällaisen ympäristötehokkaan talouden rakentamiseksi, niin sitä selvempi on myös se, millä tavalla kohesiopolitiikkaa tulee hyödyntää. No sitten neuvoston käsitys tästä yksinkertaistustyöstä. Kaikillahan on tavoitteet tavoitteena saada aikaiseksi yksinkertaistaminen, mutta helpommin se on sanottu kuin tehty, sillä periaatteessa meillä tällaisia konkreettisia asioita tulee esille ja silloin tavallisesti rakastamme omia kansallisia säännöksiämme. Meidän täytyykin tarkastella sitä, millä tavalla me yhteisössä toimimme eteenpäin. Voin luvata vain sen, että me ainakin pyrimme viemään niin hyvin kuin mahdollista eteenpäin näitä, tätä työtä, jotta saamme hyviä tuloksia mutta me tarvitsemme myös teitä, jotta saamme kuulla teidän näkemyksiänne tästä työstä. Kun tarkastellaan kaupunkeja, kyliä ja sitä, millä tavalla strategisesti näiden parissa työskentelemme, niin minusta hyvin pitkälti kysymys on siitä, että mukaan tulee useampia ihmisiä. Käytännön kokemukseni tuolta vastapuolelta on se, että on paljon ihmisiä kylissä – ja lähiöissä, jotka haluavat olla mukana, mutta jotka tällä hetkellä ovat jääneet tuon työn ulkopuolelle. Suuri haaste meille kaikille on se, että saamme aikaiseksi enemmän paikallisia kehitysjärjestöjä, pienyrittäjiä, naisjärjestöjä, niitä, jotka tavallisesti eivät ole mukana näissä keskusteluissa. Ja silloin meidän poliitikkoina täytyy huolehtia siitä, että meillä on mahdollisuus laajapohtaiseen, laajapohjaiseen yhteistyöhön, johon voidaan osallistua. Ja tällä tavalla saadaan esille konkreettisia ajatuksia ja kuvauksia siitä, mitä tarvitsee tehdä. Joten laajapohjainen kumppanuus on tärkeä tässä suhteessa. Ennen kaikkea haluan painottaa yritysten mahdollisuuksia sillä pienyrityksillä on usein vaikeuksia tyyp- osallistua tämän tyyppiseen keskusteluun. Millä tavalla saamme aikaiseksi lisätyöpaikkoja tulevaisuudessa? Miten voimme kehittää Eurooppaa tulevaisuudessa? Meidän täytyy ensin ymmärtää, mitä siihen vaaditaan, jotta yhä useampi haluaisi yrittäjäksi ja mitä, millä tavalla tässä voidaan toimia. Eli laajempi yhteistyö, jonka avulla paremmin saadaan kaikki nämä tahot mukaan työhön. Uh, Mikael Teurer, please. Mikael Teurer, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri Olafsson. Kohesiopolitiikka on menneisyydessä antanut suuren panoksen, että oli kehittyneitä alueita voidaan kehittää edelleen tässä vakauttaa. Nyt on kaksi suurta kysymystä edessä. Ensinnäkin se, että Miten kohesiopolitiikka EU-ssa, miten sitä voidaan arvioida, miten tuloksia voidaan mitata ja sitten toiseksi rahoitus- ja talouskriisin taustalta tulee esiin kysymys, että alueet, joilla on ollut hyvät rakenteet tähän mennessä, niin nyt jos nämä rakenteet heikkenevät, niin voidaanko kehittää sellaisia alueita, jotka tässä suhteessa tarvitsevat apua. Tuossa on ihan konkreettisia kysymyksiä. Mikä on Ruotsin näkökanta siihen, että arvioitaisiin tähän men astista kohesiopolitiikkaa ja sitten toiseksi, onko teillä ajatuksia siitä, että vahvat alueet, tähän mennessä vahvat alueet, että nyt sitten talouskriisin vuoksi tulisivat avun saajiksi. Muuttuisivat eh, avun saajiksi. Ja sitten puhuitte siitä, että kiihdytettäisiin maksu, määrärahojen maksuttamista, että tässä olisi komission ehdotus asetuksen muuttamisesta on esillä. Tässä on sitten kysymys, tulee minulle esille, että onko tämä tavoitteeseen sidottu tavoite, että näitä yhteisrahoitusta voitaisiin sitten tehdä myös lainojen avulla. Eli tästä kysymys, että onko tässä neuvostossa nyt aikeita tai käsitystä siitä, että mitkä maat tähän mennessä eivät voisi ottaa lainajärjestelyjä ähm, käyttöön. Olen varma, että eivät kaikki maat voi ottaa sataprosenttista rahoitusta, vaan se täytyy käyttää yhteisrahoitusta. Kiitoksia. Thank you very much. Eh, François Alfonsi, please. Kiitoksia François Alfonsi sitten. Oui. Arvoisa ministeri, puhun nyt vihreiden ryhmän nimissä ja haluan esittää kiitokset teille niistä ehdotuksista, joita täällä esititte kohdista – Eritoten tyytyväinen olen siitä, että kiinnititte huomiota nimenomaan vihreisiin arvoihin ja, ja saarikysymyksiin. Itse olen Korsikalta lähtöisin ja, ja siksi olenkin sitä mieltä, että kulttuuri monimuotoisuus on otettava huomioon kaikissa Euroopan politiikan kult, politiikoissa. Niin ikään toi Nostitte esiin huolestuneisuutenne heikkojen alueiden kasvumahdollisuuksista ja tilanteesta eri alueilla ja, ja myöskin raja-alueyhteistyöstä. Nyt haluaisinkin esittää siihen liittyvän kysymyksen. Otitte itse esimerkin Itämeren alueelta sekä hyvänä esimerkkinä siitä, miten tärkeä yhteistyö ja lähes lähestymistapa, joka ottaa kaiken kattavasti kaikki osalleet huomioon tärkeää. Sama koskee välimerta. Itse nyt korsikalaisena toisin esiin sen, miten vähän vaihtoa esimerkiksi henkilöiden välistä tiedonvaihtoja ja muuta on olemassa. Ja näyttäisi siltä, että jo aikaisemmin olemassa olevat linkitkin ovat joutuneet uhanalaisiksi, mitä varoja äh, tällaisten äh, sitoumusten vahvistamiseksi ei ole tällä hetkellä lainsäädännön puitteissa olemassa. Ja siksi toivoisinkin, että erityisesti esimerkiksi saman merialueen läheistöllä olevat ihmiset ja toimet lisä, nivottaisi yhteen. Kaksi asiaa. Ensimmäinen koskee prioriteettejanne ilmastonmuutoksessa ja kohesiopolitiikassa. Koska Ruotsin prioriteeteissa ilmastopolitiikka on kovin vahva, mitkä ovat näiden kahden välillä prioriteetit? Asetetaanko ilmastopolitiikkaa ensin niin kuin alueellisesta näkökulmasta vai sitten provokatiivinen kysymys. Kysytettiin neuvoston tilanteesta. Minulla on vähän kokemusta, minun täytyy sanoa, että kriisitilanteessa, kun myös hyvät alueet taistelevat parantakseen työttömyyden kasvuun, yrittävät investoida rahaa infrastruktuureihin. Ei se, sillä väliä, vaikka siellä infrastruktuuri on parempi kuin köyhillä alueilla, mutta tässä tulee kilpailua ei parantaa infrastruktuuria, vaan tehdä, luodakseen työpaikkoja. Näin tehdään. Ja siinä on sitten ristiriita, että niin paljon rahaa ei tulisi kohesiopolitiikkaan, tai että sitä laitettaisiin infrastruktuurin kehittämiseen köyhemmillä alueilla. Se voisi olla kriisin aikana tämä ongelma. Jos katsotaan pitempää aikaa, niin jos kriisi pitkittyy, niin ongelmakin voisi tulla suuremmaksi. Mikä on mielipiteeni tästä? Ja viimeinen kollega, joka on puheenvuoroa pyytänyt, on Riikka Manner. Jos muita ei ole, niin, olkaa hyvä. Niin, tuli sittenkin toinen puhuja, joten annammekin nyt puheenvuoron ministerille ja yhdistämme kaksi seuraavaa kysymystä vielä. Tack så mycket för synpunkter. Eh, när det gäller sammanhållningspolitiken och... Kiitoksia näistä näkemyksistä. Kun puhutaan kohesiopolitiikasta sen arvioinnista, niin on tietysti aivan eh, selvää, että jos halutaan puolustaa kohesiopolitiikkaa, niin sitä täytyy myös kyetä arvioimaan. Meidän täytyy nähdä, että tuloksia saadaan aikaiseksi. Meidän täytyy myös yhdistää kohesiopolitiikka muihin strategioihin, joita meillä on käynnissä. Ja EU-kansalaisille on tärkeää se, että se mitä sanotaan näissä tavoitteissa, niin se todellakin sitten heijastuu myös budjetissa. Meidän täytyy myös olla valmiita siihen, että voimme arvioida sitä, mikä toimii ja mikä ei ja milloin työskentelemme Euroopan unionissa, milloin teemme asioita kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, sillä kaikkea ei voi ratkaista tietenkään myös kohesiopolitiikan avulla. Kysymys siitä, että voivatko uudet alueet olla mukana, niin sitä täytyy sitten tarkastella uuden aikakauden alussa. Tietysti meillä on mahdollisuuksia myös tarkastella tilannetta jo tänä päivänä, mutta tietysti tässä haluaisin todeta, että tämä viimeinen kysymys Goodmaninsilta, että on tärkeää, että kohesiopolitiikka on yksi osa yhteistä politiikkaa. Meillähän on elpymissuunnitelma, meillä on kansalliset panostukset, joita teemme, meillä on panostus, jonka avulla voidaan vahvistaa rahoitussektoria niin, että saamme tämän niin sanotun verenkierron aikaiseksi, eli pankkijärjestelmän toimimaan – on tärkeää, että koheesiopolitiikan roolia tarkastellaan suhteessa muihin ponnistuksiin. Ja näin ne tulee siis vahvistaa toisiaan hankalassa tilanteessa. Minusta on tärkeää nähdä, että välineiden maksun nopeuttaminen on tietysti tärkeä tapa, jolla asiat saadaan toimimaan. Samalla meillä on käynnissä keskustelu, jossa yhteisrahoitus on tärkeässä asemassa. Uskoakseni periaatteessa se, että meillä on hanke, joka parissa työskennellään näiden välineiden avulla, silloin meidän täytyy olla myös oma panostus mukana. Se ikään kuin sitoo tahot kantamaan vastuun näistä hankkeista. Ymmärrän myös, että on vaikeaa monille jäsenvaltioille toimia näin, mutta periaate on erityisen tärkeä. Jos me haluamme käsitellä veronmaksajien rahoja, niin meidän täytyy olla valmiita myös laittamaan sinne omia rahojamme, on se sitten kansallista rahaa tai alueellista paikallista rahaa. Tämän tyyppinen keskustelu on käynnissä tämän asian ympärillä, eikä tuo keskustelu ole vielä päättynyt. Mutta meillä on paljon eri näkemyksiä ministerineuvostosta, kun kyse on tästä asiasta. Edustaja Alfonsi sitten Minusta on tärkeää, että Euroopan kulttuuria viedään eteenpäin ja että alueellista ja paikallinen, alueellinen ja paikallinen yhteistyö on tähän hyvä tapa. Syy siihen, miksi me ryhdyimme Itämeri-aloitteeseen, oli se, että olemme sitä mieltä, että on paljon muita alueita, jotka voivat toimia samalla tavalla. Tämä on vain esimerkki, jossa me nyt pyrimme eteenpäin ja pyrimme näkemään, millä tavalla voimme toimia tehokkaammin. Toivon, että se mitä Tonavan alueella tapahtuu ja että välimeristrategia jatkaa myös tässä samassa hengessä. Minulla oli mahdollisuus olla Milanossa kesällä keskustelemassa hieman tästä asiasta. Täytyy kyllä todeta, että olen vaikuttunut siitä työstä, joka tehdään Välimeren alueella tämän alueen vahvistamiseksi. Siitä syystä olen sitä mieltä, että meidän tulee pyrkiä oppimaan toisiltamme ja lisäämään rajoittavaa yhteistyötä hyvällä tavalla. Kun puhutaan sitten taas ympäristö, ähm, anteeksi, ilmastopolitiikasta ja kohesiopolitiikasta, niin tietysti on vastakkainasettelu. Näiden, äh, onko näiden kahden asian välillä vastakkainasettelu Ei, päinvastoin. Ruotsi on sitä mieltä, että juuri nimenomaan nyt, kun meillä on talouskriisi, jossa menetämme työpaikkoja, meillä täytyy olla uusi näkemys Euroopasta. Mistä nämä uudet työpaikat oikein tulevat? mikä on Euroopan mahdollisuus olla eh, kehityksen kärjessä. Silloin tiedämme, että ilmastokysymykseen täytyy saada ratkaisu. Meidän täytyy vähentää eh, päästöjä ilmaston. Meillä on paljon uusia liikeideoita, joita täytyy kehittää, uusia energiaresursseja, uusia kuljetusmahdollisuuksia. Voimme hyödyntää tietoteknologiaa aivan uudella tavalla energiatehokkaaksi tulleksemme uusia palveluita, kestävän kehityksen kaupunkeja niin valtavasti loputtomina asioita, joita voimme tehdä, eikä silloin ole riittävän hyvä, että ollaan toiseksi parhaita, vaan meidän pitää olla ihan parhaita. Meillä on energiapolitiikka, joka asettaa aivan uskomattoman hienot edellytykset tälle. Voi todeta, että minun yhteyksissäni Yhdysvaltojen, Kiinan ja muiden kanssa nämä maat investoivat voimakkaasti tälle alueelle. Ja eilen Itrivaliokunnassa totesin, että huolissani voin ehkä olla siitä, että kun me keskustelemme ohjelmista ja tavoitteista ja kaikesta tästä, niin muut investoivat. Ja sitten me seisomme tumput suorina ohjelmimme kanssa ja jäämme jälkeen investoinneista. Minä haluan siitä syystä vaatia sitä, että Eurooppa on etukärjessä sekä tavoitteissa, päästöjen vähentämisessä ja siinä, että energiajärjestelmistä tehdään kestävämpiä ja saadaan aikaiseksi teollisuus- ja yrityskehitystä – joka aiheuttaa sen, että voimme luoda uusia tuo, työpaikkoja. Tällä tavalla siis mitään vastakkainasetteluita ei synny kunnianhimoisen energiapolitiikan ja innovointien ja kehityspolitiikan välille. Tästä syystä juuri ympäristötehokas talous on käsite, joka pitää näitä kahta tavoitetta yhdessä. Samalla silloin myös kohesiopolitiikalla on tärkeä rooli tuloksien aikaansaamiseksi. Kiitoksia nyt Rikka Manner. Puheenjohtaja, arvoisa ministeri, kiitokset näkemyksistänne ja tavoitteistanne, jotka esititte tämän, tähän aluepolitiikkaan liittyen. On erittäin tärkeää, että puheenjohtajavaltiona nostatte aluepolitiikan konkreettisella tavalla ja tasolla agendallenne seuraavan puolen vuoden aikana – tässä esille on noussut erittäin paljon tärkeitä kysymyksiä, mutta haluan kiinnittää huomioni myös muutaman muun kollegan tavoin tähän Itämeri-strategiaan ja sen linkkiin suhteessa aluepolitiikkaan. Tämä strategia on erittäin tärkeä ja merkittävä myös aluepoliittisesti, niin kuin on, on kuultu se että se saadaan kytkettyä laajasti eurooppalaiseksi kysymykseksi on tärkeää mutta on myös tärkeää että jos ajattelemme itämeren rantavaltioita että tämä strategia ei jää ainoastaan rannikkoalueiden rannikkokaupunkien asiaksi vaan että myös nämä sisämaat kyseisissä valtioissa voisivat hyödyntää ja kokisivat tämän myös oman aluepolitiikkansa ja eurooppalaisen aluepolitiikan kannalta tärkeäksi ja, ja pystyisivät sitä kautta, myös viemään, omaa aluepolitiikkaa ja näkemään intressejä tässä strategiassa. Kuinka te osaltanne aiotte Ruotsin puheenjohtajuuskauden aikana toimia niin, että myös muut kuin nämä rannikkokaupungit, rannikkoalueet todellakin löytäisivät näitä konkreettisia tarttumapintoja tästä itämeri strategiasta suhteessa aluepolitiikkaansa koska on todellakin tärkeää että nämä saadaan kytkettyä laajasti tähän strategiatyöhön. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, Kiitoksia, puheenjohtaja. Oli hyvin mielenkiintoinen alustus ja kuulla neuvoston puheenjohtajalta tästä vihreästä taloudesta, vihreästä taloudesta. Mutta se ongelma saattaa tulla, että äh, tavanomaisten energiamuotojen hinta on suhteellinen hiili- alhainen. Eli tämä, tästä hintapainosta markkinoilla on vaikea päästä eroon ja sitten tämä aurinkoenergia ja tuulienergia ovat suhteellisen kalliita. Kun olette energiaministeri myös, niin minua kiinnostaisi myös, että miten Ruotsi puheenjohtajamana pyrkii nyt, haluaako se tehdä todellakin väliintuloja hintoihin miten se vaikuttaa hintoihin, että vihreää taloutta edistääkseen, vai jätetäänkö tämä markkinoille, pilottiprojekteihin, ja sitten se riippuu paljon siitä tämä edistys, että miten nämä hinnat öljyssä ja kaasussa kehittyvät. Sitten toinen kysymys. Euroopan ohjelmia kohtaan tulee usein tämä byrokratia kritiikki siitä. Voisi lyhyesti puhuta, että mikä on tilanne neuvostossa keskustelussa byrokratian purkamisessa erityisesti kun on, nämä hyvin, on tämä hyvin tiukka kontrolli, jota harjoitetaan ohjelmien aikana. Onko tässä uusia ideoita, että miten äh, määrärahojen ja rahojen jakamisessa voitaisiin virtaviivaistaa tätä hallintoa? Mitenkäs sitten neuvostossa keskustellaan alueiden määrittelystä, onko se PKT per henkilö, työttömyys, onko tässä uusia kehityskulkuja alueiden määrittelyssä, voisitteko kertoa lyhyesti tästä? Kiitoksia. Viimeinen puhuja on Josip Matula. Mulțumesc, eh, doamnă ministru, doamnă președintă, stimați colegi. Mulțumesc pentru prezentarea făcută, pentru apreciere. Kiitos äh, tästä äskeisestä alustuspuheenvuorosta ja kommenteistanne. Minulla on ainoastaan yksi lyhyt kysymys. Itse olen Romaniasta ja haluaisinkin äh, esittää viittoomuksen nimenomaan pienten yritysten nimissä ja miksei myöskin suurempien yritysten nimissä. Toivoisin, että Euroopan unionin rahastoihin ja, ja varoihin pääsy tehtäisiin yksinkertaisemmaksi. Aivan konkreettinen esimerkki. 1700 uutta työpaikkaa, jotka haluttaisiin nyt kriisitilanteessa luoda pienten yritysten piiriin, on luonnollisesti tärkeä hankea. Kuitenkin yritykset, jotka näitä työpaikkoja äh, loisivat, äh, perään kuuluttavat yksinkertaisempaa menettelytapaa, jotta hankkeiden piiriin päästään. Jolle rahoitusta saada nopeasti, äh, hankkeet eivät mahdollisesti toteudu. Ja vielä kerran siis haluaisin toistaa sen, että kun kyse on työpaikkojen luomisesta – olisi todella painotettava sitä, että varoja saataisiin käyttöön. Toivoisin, että neuvosto miettisi asiaa. I understand colleagues that is... Ymmärrän kollegat. Aha, vielä yksi puheenvuoropyyntö, joten otetaan viimeinen kysymys vielä tähän. I can see the... Aitäh, mm, esimies, minister. Arvoisa ministeri, valtiomaan edustajana Minulla on äh, oikein hy- mielelläni kuulen siitä, että Ruotsi asettaa Itämeren strategian niin tärkeän asemaan. On tärkeää viedä tätä asiaa nopeasti eteenpäin. Mutta Strasbourgissa kokoontuessamme hyvin monet kollegani esittivät kysymyksen siitä, että strategiahan meillä tietysti on ja sitä painotetaan, mutta itse asiassa talousarviossa ei ole riittävästi välineitä, jonka avulla tätä strategiaa voidaan täytäntöön panna. Voitteko vahvistaa meille nyt sen, että tällä hetkellä meillä on riittävästi talousarviossa varoja, jonka avulla voidaan nopeammin viedä Itämeri-strategiaa eteenpäin, sillä strategiat ilman rahoitustahan on ihan pelkkää satuilua. Toinen kysymykseni on se, että tietysti on mukava kuulla tätä, kun olen siis Viron edustaja, Baltiamaiden pienimmän maan edustaja, niin puhutte hyvin paljon Baltiamaiden yhteistyöstä ja eri alueiden kehityksen yhdenmukaistamisesta, niin mitä voitte sanoa Virolle, jossa on 1,3 miljoonaa asukasta, jossa on 1,3 miljoonaa asukasta, mutta valtava työttömyys ja kohta se on muuttumassa todelliseksi yhteiskunnalliseksi katastrofiksi. Onko teillä mitään konkreettisia näkemyksiä siitä, millä tavalla Baltian maiden tilannetta voitaisiin parantaa? Kiitoksia. I understand we have finished with uh, this. Nyt ymmärrän, että nyt kysymykset ovat lopussa ja kommentit myös. Ja haluaisin pyytää, että vastaatte näihin viimeisiin kysymyksiin. Tack så mycket igen. Eh, det gläder mig att... Eh, Kiitoksia. Niin, on ilahduttavaa, että niin moni on kysynyt Itämeri-strategiasta ja minusta se osoittaa sitä, että ollaan oikein kiinnostuneita tästä rakenteellisesta työskentelytavasta. Ja nähdään samalla, että tämä kehittää politiikkaa, josta me kaikki voimme saada hyötyä. Edustaja Manner kysyi ei pelkästään rannikokaupungeista, vaan siitä, millä tavalla voimme saada myös muut maiden osat mukaan yhteistyöhön. Ja tämä on tietysti kysymys siitä, jo, jonka parissa kansallisten elinten täytyy työskennellä. Sitä Itämeren strategia ei todellakaan koske pelkästään rannikkoalueita, vaan kyllä se koskee koko aluetta. Silloin kansallisen hallituksen kansallisten elinten täytyy, hyödyntää täytyy varmistautua siitä, että saadaan mukaan myös muut osat maista. Tietysti meillä voi olla vähän eri kokemuksia tästä ja hyvä, että otitte tämän asian esille, mutta minusta on tärkeää, että koko alue on mukana kaikessa toiminnassa. Otan tämän viimeisen kysymyksen sitten seuraavaksi edustaja Savisaarelta. Ja kun katsotaan sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, kysymys ei ole siitä, että meillä on uusi budjetti, vaan siitä, että me hyödynnämme niitä välineitä, joita meillä nyt jo on, jotta voimme tehdä parempaa yhteistyötä. Tietysti minä tässä suhteessa voi antaa neuvoja, mutta minusta on tärkeää, että näemme, millä tavalla voimme saada yhä useampia ihmisiä mukaan kehittämään uusia yritysideoita, uusia innovointeja, joiden avulla luodaan uusia työpaikkoja. Silloin minusta meidän täytyy tehdä paljon enemmän yhteistyötä maiden välillä, jotta voimme vahvistaa näiden yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja päästä markkinoille. Jos tarkastellaan innovointia, ja sen alueen, josta, josta itse vastaan, niin minun mielestäni se yhteistyö, joka meillä Ruotsin ja Baltian maiden välillä on esimerkiksi tällä alalla, se on erityisen arvokasta, mutta me voimme tänään tehdä paljon enemmän, kun haluamme vahvistaa pienyritysten mahdollisuuksia päästä suurelle markkina alueelle Näin voimme luoda myös paremmat ehdot näille maille. Ja eilen meillä oli keskustelu Itressä säännöstön yksinkertaistamisesta. Ja on tärkeää, että kaikki ovat siinä mukana. Kaikkien pitäisi työstää näitä säännöksien yksinkertaistamisia, jotta voimme helpottaa tilannetta niin, että pienyritykset voivat kasvaa ja vahvistua. Sieltähän se kasvu meille Euroopassa ylipäätään tulee. Lisäksi puhuttiin tuulivoimasta, aurinkoenergiasta, miten voimme näitä asioita työstää, niin jos otamme käyttöön uutta kestävää energiaa, niin on tietysti selvää, että alkuvaiheessa saattaa olla niin, että joudumme työstämään erilaisia järjestelmiä näiden uuden teknon, tekniikan käyttöönotossa. Meillä on tietysti erilaisia ratkaisuja. Ruotsissa meillä on sähkösertifiointijärjestelmä, joka on markkinapohjainen järjestelmä, joka mielestämme on toiminut aivan erinomaisesti. Me saamme paljon uudistuvaa energiaa vastineeksi rahoillemme. Ja se toimii oikein hyvin. Olemme nähneet, millä tavalla se toimii myös pitkällä aikavälillä. Sitten on myös muita maita, joilla on järjestelmät, jotka toimivat hyvin. Minusta se on Poliitikon tehtävänä ottaa nämä käyttöön, mutta ei työskennellä eri tukimuotojen parissa, vaan tämän täytyy myöskin toimia markkinaehtojen puitteissa vähitellen. Meidän täytyy varmistautua siitä, että uutta tekniikkaa saamme aikaiseksi. Kun tarkastetaan uusiutuvaa energiaa, niin vaikkapa tuulienergia. Jotkut jäsenvaltiot ovat erityisen hyviä tässä suhteessa. Saksa, Tanska, Ruotsikin on sinne päin menossa. Se on aivan toinen tekno- tekniikka kuin se, mitä meillä oli 20 vuotta sitten. Öö, aaltoenergia, e- aurinkoenergia, tuulienergia. Nämä keskustelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Koko maailma toivoo tällaista. Siitä syystä Euroopassa on tärkeää se, että me pelastamme ympäristön ja luomme myös teollista kehitystä, josta on hyötyä sitten Euroopassa. Ja tästä syystä mielestäni asia on niin tärkeä. Toinen tapa tukea asiaa on luonnollisesti kehitys ja innovointi sekä Euroopan tasolla että investointitasolla palkkatyössä, tehostamisessa ja niin edelleen. Siitä syystä on tärkeää, että hyödynnämme niitä välineitä, joita meillä on, kun haluamme kehittyä tähän suuntaan. Lisäksi sitten vain pienenä sivuhuomautuksena voin todeta, että se mitä Ruotsissa tapahtuu, näin tekevät monet alueelliset yritykset, monet ky- kylät ovat saaneet aikaiseksi muodostaneet osuuskuntia, joiden avulla sitten kehitystä on viety eteenpäin. Kun tarkastellaan sitten valvonta tänä päivänä, niin on tärkeää nähdä, että me saamme tasapainon sen välille, että me käytämme veromaksajien rahoja ja saamme sitten valvottua tilannetta. Meidän täytyy tehdä tilanteesta mahdollisimman yksinkertainen. Kysymys on sekä EU-tasosta että kansallista tasosta. Joskus on tunne siitä, että äh, aina syytettä, osataan syyttävällä sormella EUta, kun ongelmat itse asiassa on saatu aikaiseksi ihan kotimaan kamaralla meidän täytyy saada kansalliset järjestelmät toimimaan hyvin ja Euroopan unionissa meidän täytyy yhdessä ponnistella siihen suuntaan, että saamme asiat hoidettua yksinkertaisemmin ja paremmin. Aivan kuten edustaja Matula juuri totesi, on tärkeää, että ne, jotka tarvitsevat resursseja, voivat niitä saada käyttöönsä. Valtionavusta haluaisin sanoa muutaman sanan. Tehän tiedät, että olemme keskustelleet ajoneuvoteollisuutta eh, koskevista ongelmista. On tärkeää mielestäni myös nähdä, että meidän täytyy saavuttaa tasapaino sen välille, mistä tulee pitkäaikainen valtiotuki ja mitkä ovat ne terveet kilpailun ehdot – Mehän haluamme ansaita avoimen ja vapaakaupan avulla ja yritysten kilpailun välillä, mutta tietysti siirtymäkausina täytyy tehdä jotain välitoimenpiteitäkin. Yrityksetkin sanovat itse, että niin nopeasti kuin ainoastaan on mahdollista, me haluamme palata äh, tilanteeseen, jossa voimme toimia äh, erittäin kehittävällä tavalla. Ja siinä tarvitaan myöskin pankkijärjestelmää olen vastannut kaikkiin kysymyksiin, joita nyt on esitetty ja aivan lopuksi haluaisin todeta, en tiedä oliko tällä nyt vielä kysyttävää, lopuksi haluan todeta, että arvostan teidän sitoumustanne näissä kysymyksissä. Ja minun mielestäni nämä vaikeat ajat, joissa nyt elämme, näissä ajoissa meillä on erityisen tärkeää viedä myöskin viestiä eteenpäin jäsenvaltioissa – ja osoittaa, että EU on tehnyt paljon asioita vastatakseen kriisin vaatimuksiin. Ja meidän täytyy yhdessä kehittää työkaluja, jotta voimme toimia vielä tehokkaammin. Teillä on paljon erilaisia kokemuksia ja paljon taitoja, joita me ministerinä ja puheenjohtajavaltiona voimme hyödyntää. Minusta on erinomaista saada olla täällä paikalla tänään käydä tällainen alustava keskustelu näistä asioista. Ja jos itse en pääse paikalle, niin toivottavasti Joeran Heglund kelpaa, sillä hänkin on, no minä olen kahdessa nimittäin ministerineuvostossa ja on vaikea käydä näissä kolmessa valiokunnassa yhdellä kerralla, mutta Jooran on täällä mukana ja meillä on läheinen yhteistyö hänen kanssaan. Kiitoksia siitä, että olette mukana tässä tärkeässä työssä. Kiitoksia näkemyksistänne. Toivottavasti saamme aikaan hyvää yhteistyötä kanssanne. Thank you, Madam Minister. I, I think... Kiitoksia, ministeri varmaankin kaikkien kollegoiden puolesta voin sanoa tässä salissa, että arvostamme kovasti sitä, että otatte osaksenne poliittiselle agendalle nämä asiat. Se on aika kunnianhimoinen tuleviksi kuukausiksi. Kuten sanoitte alussa, ministerinä teillä on salkussa paljon asioita, mutta mielestäni se on hyvä, koska siitä tulee tämä integroitu lähettämistapa kehitykseen, mikä on ainut tapa edetä. Ja kuten tiedätte, jokaisella toimielimellä on oma agendansa. Ja täälläkin ja täällä valiokunnassa ja talossa pyritään parantamaan meidän eurooppalaisten elämää, mutta lisäarvoa on yhteistyössä, se tiedetään, ja jos yhteistyötä voidaan tehdä, jos ollaan avoimia yhteistyöllä, niin paremmin voidaan käyttää kaikkia synergiaetuja, joita yhteistyöstä tulee, joten sitoutumistanne arvostan kovasti. Toivottavasti voidaan tehdä enemmän asioita yksinkertaisesti jo lokakuusta lähtien. Nyt tarvitsemme kaksi minuuttia äh, näihin hyvästelyihin ja sitten mennään kohtaan kymmenen esityslistassa. And you, can see and, please let me know if something's happened and so, so I can

Can we start, uh, can we continue simply we, will have... Voisinko yks, voisimmeko yksinkertaisesti jatkaa? Jää enemmän aikaa näille kaikille kohdille. Haluaisin, että kaikki istuutuisivat takaisin paikoilleen, niin voisimme siirtyä kohtaan kymmenen. Haluaisin kertoa teille, minkä mainitsin eilenkin, että olemme saaneet Euroopan parlamentin puhemieheltä kirjeen, joka lähetettiin kaikille valiokuntien puheenjohtajille koskien kesken olevia asioita kuudennelta lainsäädäntökaudelta ja myöskin prioriteeteista nykyiselle. Ja tässä kirjeessä meitä pyydetään 9. syyskuuta mennessä antamaan tiedot valiokunnastamme kaikista kesken olevista asioista koskien artikloja 214.66, joiden mukaan kaikki olevat asiat, joissa parlamentti haluaa, että sitä konsultoidaan uudestaan tai tarkistetaan, haluamme esittää, jotta voidaan tämä toive täyttää, niin sihteeristö on kirjeluonnoksen valmistellut, joka koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen sisältää tiedot koskien kesken olevia asioita, ja tässä meillä on velvoite vastata. Eli ne jos ovat siinä ensimmäisessä osassa ja ne täytyy lähettää 9. syyskuuta mennessä. Ja sitten on toinen osa, jossa ovat poliittiset prioriteetit, joka voidaan lisätä ensimmäiseen osaan kirjettä. Mutta täytyy myöskin myöntää, että se voidaan lähettää myöhemmin. Voimme myöskin päättää, että me lähetä sitä ollenkaan, mikä kuitenkaan mielestäni ei olisi hyvä vaihtoehto puoleltamme. Joten kirjan luonnos siitä keskusteltiin koordinaattoreiden kesken eilen. Sitä muutettiin myös niiden ehdotusten myötä, jotka tulivat kollegoilta vihreiltä kuelta, EPPltä, herra Piiperiltä ja ne muutokset on tähän kirjeeseen Lisätty lähetetty teille meilillä eilen ja jaettu teille myöskin nyt, joten teillä se on. Ja haluaisin kertoa teille myöskin, että ensimmäinen osa kirjeestä ei tuo, eh, tuonut ongelmia koordinaattoreille eikä meille valiokuntana. Y- ainoa asia, joka on keskeinen solidarisuusrahasto, ei ole meille kiistanalainen. Ja toinen osa koskee kaikkia näitä haasteitamme. Mielestäni olisi hyvä, jos voisin sanoa oman mielipiteeni, että voisimme lähettää molemmat osat puhemiehelle, mutta tietysti haluaisin myös sanoa hyvin voimakkaasti sen, että jos haluatte muuttaa, lisätä jotain, niin toinen osa kirjasta pitäisi lukea, joka on suunnitelmamme, että se on se johtava osa. Toivottavasti saadaan syvempi keskustelu, eh, toivottavasti kuitenkaan niin pitkä tulevaisuudessa. Tänään voidaan pitää tämä ensimmäinen keskustelu ja katsoa, saadaanko sopu aikaan. Näyttää, että se olisi mahdollista myös toisesta osasta, jotta voisimme lähettää molemmat osat kirjeestä. Joten nä, tämän myötä haluaisin aloittaa eh, keskustelun toisesta osasta kirjettä, koska nyt valiokunnassa päättää että lisätäänkö vielä jotain vai voimmeko lähettää sen tällaisenaan. Joten haluaisin pyytää yksittäisten jäsenten kommentteja, jos niitä on. Konstantsi Kreila aloittaa. Uh, uh, Kiitoksia Danuta. Kaksi kohtaa. Minä puhuin tästä jo eilen kuulemistilaisuudessa komission jäsenen kanssa ja puheenjohtaja maan kanssa tänään solidaarisuusrahasto, jos ymmärsin oikein ministeriltä, niin tarvitaan lisää puheenjohtajakausia siinä. Se on selkeä lausunto siinä, että neuvosto ei halua siinä eteenpäin. Pitäisin hyvänä, jos vielä kerran terävöittäisimme tässä kirjeessä sen asian, ei se meille sovi että sanotaan, että parlamentissa tässä on keskusteltu ja päätetty ja neuvosto vai kun se ei vain pysty 27 jäsenmaata sopimaan, eivät pysty sopimaan yhtenäisestä lähestymistavasta tätä parlamenttina ja alueita kohtaan emme voi sallia itsellemme, että tämän näin hyväksymme tai hyväksyisimme. Se, miten minä olen sitten kuullut toinen asia, komissiohan aikoo minun mielestäni siis Tämä tärkein painopiste tällä lainsäädäntökaudella nimenomaan nimittäin tämä valmistelu uudelle tukikaudelle, uudelle kohesiopolitiikalle ja 2013 uudet rahoitusnäkymät, niin siihen komissiohan todellakin suunnittelee perustamansa työryhmän. Ja tämä työryhmä Siinä ovat kaikki mahdolliset toimielimet, jäsenvaltiot, komissio, alueiden komitea, siellä on tieteentekijöitä, alueellisia toimijoita, paikallisia toimijoita, vain parlamentti puuttuu. Ja komission jäsen halusi meille opettaa vielä lisäksi, ja halusi kuitenkin kuulla vain kommenttimme se on kuitenkin liian vähän. Olisin kovin iloinen, jos voisimme valiokuntana sopia siitä, että haluamme tässä työryhmässä paikan. Vaadimme sitä, sehän on se vähin. Me olemme edustajia, me olemme edustajia kaikista, kaikilta Euroopan alueilta ja meidät on demokraattisesti valittu näiltä alueilta. Ja siinä mielessä kovasti haluaisin, että sinne kirjeeseen kirjoitetaan tai joku muu tie löydetään, jotta voimme ilmaista kantamme tässä hyvin selkeästi. Kiitoksia tästä kommentista. Ymmärrän, että solidaarisuusrahastosta, koska se on siellä, mutta haluatte siis vahvemmat sanamuodot vai muutos vai selvemmät sanamuodot vai mikä, mikä? Vai että painotitte vain, että se on tärkeää. Selvä. Toisessa kohdassa ei ole ongelma, mutta Dirk Aaning on täällä myös tänään, että hänellekin voi asian esittää. Oliko muita kommentteja? Herra Alfonsi. Puheenjohtaja, ensimmäiseksi haluaisin vielä lyhyesti palata alkuperäisen kirjan muotoiluun, jota ei enää ole kyllä löydettävistä. Siinä puhutaan kriisivastaisista toimista. Tästä on jo puhuttu, mutta edelleenkin se on vielä ongelmakohta. Äskeisen hengessä toteaisin sen, että mielestäni vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä tämän tyyppisten ehdotusten laatimisen yhteydessä ovat tärkeitä kohesiopolitiikan tulevaisuuden kannalta. Ja Siksi tarvitaan ajatusten vaihtoa parlamentin ja komission välille. Ja, ja toivoisin, että tämä muotoilu säilytettäisiin kirjassa. Nämä kriisihallinnot ja seuranta otetaan mukaan toiseen kohtaan myös. Onko muita kommentteja? Olkaa hyvä, siellä oli joku. Mm-hmm. Pesora, oliko nimi? Yes. Kiitos puheenjohtaja. Halusin todeta olevani samoilla linjoilla Annetin kanssa, niin kuin koordinaattoreiden kokouksessa totesinkin, mutta kumminkin vielä tässä Mietin sitä, emmekö voisi jollakin tavoin täsmällisemmin ja selkeäsanoisemmin tuoda esille uutta politiikkaa. Niin kuin äsken juuri puhuttiin, tällaista uutta politiikkaa tarvittaisiin. Se voisi paneutua ja nojautua enemmänkin vihreään talouteen ja uusiutuviin energialähteisiin. Ei vihreä sana välttämättä tarvitse sinne mainita, mutta Minun mielestäni minä, nimenomaan meidän tältä aluepoliittisesta valiokunnasta olisi syytä antaa selkeämpi merkki asiasta. Sehän on meidän vastuualueisiimme kuuluva asia. Uh, uh, Voisitteko olla vähän konkreettisempi, jos viittaatte siihen, mitä voisimme tehdä, koska olen täysin samaa mieltä kanssanne siinä, että tarvitsisimme keskustelua tulevaisuuden politiikasta ja sen käymmekin sen keskustelun, niin siitä lepäilystäkään, etteikö se olisi yksi päätehtävistämme, haastavoitteistamme. Lainsäädäntöpaketista neuvottelu ja siitä valmistelu on, mutta jos kukaan ei vastusta, niin ehdottaisin, että laitetaan nimenomaisesti keskustelun politi- tulevaisuuden politiikasta. Se on hyvä idea, joten otan tämän merkille ja yritämme ottaa sen mukaan. Yritimme sitä ehkä liian muodollisella tavalla. Siinä on enemmän kuin neuvottelut paketissa, koska siihen täytyy valmistautua. Ja valmistautuminen tarkoittaa, että on kaikki mietinnöt ja raportit ja keskustelut ja asiantuntijalausunnot. Ja kiitos paljon tästä kommentista. Onko muuta kommentteja? Jan Obrecht, olkaa hyvä. Haluaisin ehdottaa ehkäpä teknistä elementtiä, että jossain kohti osassa kahta on itse asiassa kolme eri osatekijää. Yksi josta tulee jännitteitä neuvostojen, voimme odottaa jännitteitä parlamentissa myös. On ongelma sääntöjen yksinkertaistamisesta, jotka liittyvät rakennerahastohakemuksiin rahastohakemuksiin nyt. Se pitäisi ottaa yhdeksi osaksi, koska se, se luo tämän erillisen keskustelun koskien elvytyssuunnitelmaa ja niin edelleen. Tämä on yksi osatekijä. Toinen tekijä, jota puheenjohtaja, jonka puheenjohtaja juuri mainitsi, on ongelma, kun keskustellaan tulevaisuuden kahdessa politiikasta sellaisenaan ja sitten vaikutukset lainsäädäntöpakettiin. Seurauksena tästä keskustelusta politiikkarakenteesta ja niin se on tämä toinen osa mukaan lukien alueellisen kohesion ongelma muus, myös, koska tämä on keskustelu kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ja kolmas osatekijä on tietysti ongelma, strategia, luonnonkatastrofien torjumus ja niin edelleen. Tämä on vielä yksi tärkeä elementti, joten painottaisin erottelua. Ensin olemassa olevat säännöt, seuraava tulevaisuuden kohesiopolitiikka ja lainsäädäntöpaketti ja kolmas muut elementit. Sihteeristö voi vielä ottaa teihin yhteyttä tässä. Onko muita kommentteja? Se tarkoittaisi, että että kun otetaan huomioon nämä kommentit, mitenköhän tämä kestää, lähetämme tämän iltapäivällä. Lähetämme tämän teille, jos teillä on vielä kommenttia, toivottavasti ei, niin sitten voimme kahdessa osassa tämän kirjeen muotoille ja lähettää ajoissa herran Pusekille. Arvostan tätä kovin. Kiitoksia tästä keskustelusta. Nyt voimme siirtyä. Aha, olemme siis ajoissa. Voisimmeko pyytää, onko komissiosta ketään? Ei, kyllä. Uh, uh, e- Kaksi vaihtoehtoa, joko odotatte viisi minuuttia ja Ranin kanssa sillä välin selvitetään, voiko hän tulla aiemmin, tai sitten 11.15 asti keskeytetään kokous eikä muuteta aikataulua. Antakaa kaksi minuuttia minulle, niin otamme yhteyttä herra Anneriin ja kysymme, voiko hän tulla aiemmin. Onko hän sitten matkalla tai missä kauempana vielä, en tiedä. Otherwise we suspend. I'm going to check with uh, all regulars okay. if you want. Uh, dear colleagues, Mr. Anner is already in the car, so we can resume. Hyvät kollegat, herra Anner on jo autossa matkalla, joten 15 minuuttia taukoa, jos haluatte viettää sen salin ulkopuolella. Joten voinko sopia, että jatkamme kokousta 15 minuutin päästä, mikä tarkoittaisi 15 vaille 11, jos voisimme jälleen kokoontua tänne.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

colleagues, could we possibly resume the meeting? I would like to... Haluaisin sanoa kaikille niille kollegoille, jotka ovat ensimmäistä kertaa parlamentissa, myöskin regivaliokunnassa, meillä on keskuudessamme pääosaston pääjohtaja, joka on tärkeä kumppani meille, Tämä on meidän pääosastomme ja meidän pääjohtajamme koskien valiokuntamme. Ja ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin muistuttaa itseämme, että heinäkuussa valiokunta hyväksyi kriisin yhteydessä kaksi asetusta, mutta koskien myöskin jatkuvaa työtä. Yksinkertaistamisessa ei ollut aikaa, mutta virallisesti keskustella siitä, tai virallisesti keskustelimme siitä heinäkuussa, mutta ei ollut aikaa keskustelun näistä asetuksista. Se on ensimmäistä kertaa tänään, mutta saatatte muistaa, että päätimme siitä, miten allokoidaan nämä asetukset esittelijöille. EPP otti Nisteroin esittelijäksi Lambert van Nistelrooy ERTF asetuksesta ja sosialistidemokraatit kuulimme, että se saattaisi olla yksi korrekoista konkreettisella nimellä, mutta sitä ei vahvistettu, joten minä en saa sitä sanoa vielä ääneen. Esittelijät on, pääjohtaja on, joka voi kertoa, missä asetuksissa mennään, ehkäpä myöskin neuvostossa. Niinpä kuin tiedätte, voisin pyytää kertomaan. Sitten on keskustelu ja kysymykset Dirk Anerille, joten teillä on puheenvuoro. Uh, uh, uh, Kiitoksia, hyvät jäsenet. Ilmaisisin kiitollisuuteni kutsusta tulla puhumaan teille tähän tärkeään ja ensimmäiseen keskustelun välillämme. Tämän päivän teeman lisäksi olen myös käytössänne, jos haluatte esittää yleisempiä kysymyksiä. No, viime vaalien jälkeen ja kun jäseniä on vaihtunut tässä valiokunnassa, haluaisin onnitella kaikkia teitä ja esittää parhaimmat menestystoivotukseni työllenne tässä valiokunnassa. Ja tietysti erityistoivomukseni on, on onnittelut teille, rouva puheenjohtaja, tästä uudesta, mielenkiintoisesta ja haastavasta tehtävästä. Itse asiassa mielestäni meillä on erinomaisen mielenkiintoiset ajat edessämme – seuraavien kuukausien aikana. Ei pelkästään liittyen nykyiseen talouskriisiin ja siihen, mitä siinä mielessä täytyisi tehdä, vaan kun katsotaan tulevia kehityskulkuja politiikassamme 2013 vuoden jälkeen, työ tässä suhteessa on jo alkanut useissa jäsenvaltioissa, monissa toimielimissä, myöskin komissiossa. Ja mielestäni meidän täytyy yhdessä määritellä ne tavat, että millä hyvin läheisessä yhteistyössä ja kumppanuudessa voimme tehdä yhteistyötä tämän prosessin läpi aikana. Erittäin haastavat ja mielenkiintoiset tulevat vuodet ovat nyt edessä. Tämä valiokunta on todellakin se pääkumppani meidän pääosastollemme. Tietysti seuraamme myös muiden valiokuntien työtä, budjettivaliokunnan, koko puun työtä, talousarvion valvontavaliokunnan työtä, mutta tässä valiokunnassa on ollut meidän, tai se on ollut meidän pääkumppanimme, ja edellisen komissiojäsenemme aikana pyrkimme kovasti parantamaan suhdetta tähän valiokuntaan ja luomaan kumppanuuden, ja minä ja uusi komission jäseneni haluaisimme todellakin jatkaa Minun täytyy sanoa aiemmin, ja ihan lähimenneisyydessä valiokunta on ollut kovin hyvä meille ja hyvin tukenut työtämme. Ja erityisen kiitollinen olen teidän tuestanne, joka tältä valiokunnalta tulee, koskien ehdotuksiamme, joita viime vuonna marraskuussa ja joulukuussa teimme. Meidän piti pitää siinä kiirettä, että ne saatiin toimeenpantua niin nopeasti kuin mahdollista. Tässä tilaisuudessa nyt sitten parlamentti toisti usein huolensa, että rahastojen hallinnointi, politiikkamme hallinnointi, implementointi toimeenpanopolitiikoille kentällä, että sitä pitäisi yksinkertaistaa. Ja minä haluan nyt sanoa heti, selvästi heti alusta lähtien, tämä on tavoite, joka on meille yhteinen. Ja sen vuoksi erityisen onnel, tyytyväinen olen siitä, että tänään voin esitellä teille jatkotöitämme tämän asian suhteen. Tietysti olemme tietoisia parlamentin, Euroopan parlamentin toiveesta, että se pääsee mukaan kaikkiin politiikka-aloitteisiin heti alusta alkaen. Ja olemme sitoutuneet tekemään kaikki mahdolliset ponnistukset meidän puoleltamme, jotta näin voi käydä. Sitten haluaisin sanoa muutaman sanan ehdotuksistamme ja tästä yksinkertaistamisesta kriisin kontekstissa, jossa nyt olemme. Jotkut teistä saatatte muistaa 2018 toisen vuolipuoliskon, jossa oli alkoi tulla ensimmäisiä kokemuksia kollegoilta jäsenvaltioista siitä, miten kentällä on politiikkaa toteutettu ja näistä vaikeuksista ja monimutkaisuuksista, joita he kokivat kentällä ja ruohonjuuritasolla näiden politiikkaa koskevien sääntöjen osalta. Toisella vuopiskolla viime vuonna aloitimme sitten ajatella, että miten me voisimme vielä 2007-2013 periodia koskien yksinkertaistaa politiikkoja, sääntöjä, ainakin ihan kiireellisimmissä tapauksissa, ihan ilmeisimmissä tapauksissa. Ja yksi ilmeisimmistä tapauksista viime vuonna oli säännöt, jotka koskevat näitä tulotuottavia projekteja, jossa oli paljon hallinnollista rahoitetta edunsaajille ja hallinnoille jäsenvaltioissa ja alueilla ihan pie, aika suhteellisen pienikin projekteja koskien. Yksi ensimmäisistä ehdotuksista, jonka teimme, joka taidettiin yksimielisesti hyväksyä, oli se, että sanotaan, että kyllä laajennetaan näitä pienempiä projekteja, vaikka ne olisivatkin tuloja tuottavia, niin että ne, niillä annetaan poikkeus näistä monimutkaisista säännöistä, jossa tämä hallinnollinen rasite, niissä tuli paljon säästöjä, kun samaan aikaan kulujen valvonnassa säilytimme pääsäännöt siitä, että otetaan huomioon äh, nämä vajaat tulot, tämä suurin osa kuluista, niiden valvonnasta pidettiin muodollisten sääntöjen puitteissa. Siitä tuli kuitenkin hallinnon suhteen suuria helpotuksia edunsaajille ja hallinnoille aluetasolla jäsenvaltiossa. Se oli alkukohta. Sitten kun ensimmäinen kriisipaketti tuli komissiolta eh, marras-joulukuun viime vuonna, sitten pystyimme edistymään toiselle ehdotuskierrokselle, jolla halusimme asetuksiamme parantaa ja yksinkertaistaa sääntöjä. Ja tämä tehtiin sen jälkeen, kun oli pidetty paljon yhteyksiä asiantuntijoihin jäsenvaltioissa, asiantuntijoihin, jotka tekevät kentällä työtä, joilla on kokemusta. Ja teimme sen myöskin perustuen neuvoihin, joita saimme teidän valikuntamme jäseniltä juuri sen vuoksi, että te edustatte niitä, jotka kentällä hoitavat näitä aluekehitysasioita ja ovat edunsaajia ja teillä on nyt yksi kansalaisia, jotka ovat edunsaajia näissä projekteissa. Nämä ehdotukset tehtiin viime vuoden lopussa ja ne on nyt sitten hyväksytty tällä välin. Olemme muuttaneet implementointisääntöjä, jotka komission asetuksessa on muutettu. Olemme käyttäneet tätä mahdollisuutta, että voidaan katsoa komission asetusta ja katsoa, että onko muita asioita, joita voitaisiin yksinkertaistaa. Ja jos jäsenvaltion asiantuntijat olivat samaa mieltä, niin, niin ja sitten päädyimme kolmanteen yksinkertaistamispakettiin. Ja tämä itse asiassa on se paketti, joka on edessämme tänään organisaation mielessä, miten teemme työtä. Me pääosaston puitteissa jaoimme pienen äm, tällaisen ohjauskomitean, ohjausryhmän puitteissa teemme työtä, katsoimme mitä voidaan yksinkertaistaa, mutta jotta meillä olisi paremmat yhteydet siihen, mitä alueella itsessään tapahtuu, niin pyysimme niitä asiantuntijoita alueilta, jotka ovat mukana hallinnoimisessa ja politiikkamme arvioinnissa, niin kutsuimme heitä keskustelin Brysseliin. Teimme sen ryhmässä, jossa oli jäsenvaltiosta asiantuntijoita. Ja tämä oli myöskin hyvin hyödyllistä. Oli paljon yhteyksiä myös alueellisiin järjestöihin, jossa asiantuntijoilla oli alueelliselta tasolta. Kaikki nämä keskustelut sitten ovat johtaneet tähän uuteen pakettiin, joka on edessämme nyt jossa on muutoksia, muutosehdotuksia sääntöihin. Tämä kolmas paketti, jos se hyväksytään, niin todennäköisesti, jos katsotaan sitä, että ja katsotaan uudelleen, jotta ne voidaan vastaavasti hyväksyä muutoksiin asetuksissa. Ja toivon, että jos teemme kovasti yhteistyötä, niin tämä vuoden loppuun mennessä olemme sellaisessa tilanteessa, jossa voimme sanoa, että nyt meillä on selkeä visio 2007-2013 äh, periodosta, että mitä voidaan tehdä silloin. Sitten, tämä on minun vaikutelmani, meidän pitäisi pysähtyä koskien 2007-2013 periodia koskien, paitsi jos huomaamme jotain todellakin täysin hyväksymätöntä ei ole mikään meni täysin pieleen, mutta en näe, että niin kävisi tällä hetkellä. Miksi pitäisi lopettaa 2007-2013 paperin osalta? Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä politiikkojen toteuttaminen on etenenyt kenttätasolla ja on aina huono asia meidän kokemuksen mukaan muuttaa sääntöjä, pelin sääntöjä, kun peli on vielä käynnissä. Siitä tulee paljon sekaannusta. Kolmas paketti on jo vähän niin kuin rajoilla sen suhteen, että mitä aikataulumielessä voidaan tehdä, koska nyt tämä on hyvä uutinen meille. Ihan sivumennen sanoin voin sanoa teille, että, että politiikkamuutos nyt kesänä todellakin, sitä aletaan toteuttaa nyt kentällä ja saadaan paljon korvaushakemuksia jäsenvaltioiltamme ja olen implementoinnin suhteen optimistisempi myöskin kriisin kontekstissa kuin olisin ollut ehkä vuoden alussa. Sitten ehdotukseeni tulisin. Sanoin, että se on ehdotus, joka liittyy tähän talouskriisiin. Ja tietysti tavoite ehdotuksessa sen vuoksi on kaks, kahtalainen. Ensinnäkin, kyllä haluamme yksinkertaistaa politiikkaamme, kyllä haluamme saada pois säännöistä, asioita, jotka eivät ole tarpeellisia, joista tulee monimutkaistumista ja joita ei tarvita. Mutta myöskin, tämä on osa yksinkertaistamista visiota. Haluamme myös, että tämä yksinkertaistaminen voi auttaa siinä, että haluamme kiihdyttää kenttätason projektien toteuttamista. Ja tämä on tämä kaksinkertainen, kaksin, kaksinainen toive, joka tässä taustalla on. Ja tässä mielessä Tämä yksinkertaistaminen ehdotus on tehty, olemme sitä täydentäneet kahdella muulla ehdotuksella, joihin palaan hetken kuluttua. Ensinnäkin yksinkertaistaminen. Ja tässä pääprojekti on ensimmäinen kohta. Rakennerahastojen osalta ne ovat hyvin tärkeitä, koska suuri osa rahasta käytetään suurimpien projektiin osalta. Ensimmäinen askel, jossa on yksinkertaistettu, on se, että on vain yksi kynnys, 50 miljoonaa euroa kaikille pääprojektin tyypeille. Tällä hetkellä on vielä kaksi kynnystä, 25 miljoonaa, toinen ympäristöprojekteille ja 50 miljoonaa muille projekteille. Ja lisäongelma, että rahastojen, kohesiorahaston aluekehitysrahaston mukaan, mikä on ympäristöhanke ja mikä ei ole – on määritelty eri tavoin. Me poistamme, ehdotamme, että poistetaan tämä kaikki, jotta meillä olisi yksi määritelmä pää suurimmalle projektille, joka on 50 miljoonaa euroa, ja minulla on se vaikutelma jäsenvaltioilta tulevan tiedon perusteella, että monet pitäisivät tätä todellisena yksinkertaistamisena ja sellaisena asiana, jolla vältetään sekannuksia. Toinen pointti on se, että olemme yksinkertaista, haluamme yksinkertaistaa pääprojektien hallinnointia, joilla on yhteislaajuista tai kansallisen tason laajuista merkitystä. Se, mitä haluamme sallia, on se, että jos on esimerkiksi moottoriliikennetie tai rautatie, joka menee usean alueen läpi, että tämä voidaan ottaa yhtenä projektina, vaikka tämä hanke koskisikin monia ohjelmia. Tähän asti ei, tämä ei ole ollut mahdollista ja meidän kokemuksemme mukaan tästä on keinotekoisesti tullut komplikaatioita. Se, mikä kuulostaa loogiselta ja hyväksyttävältä, sitä pitää nyt viedä eteenpäin. Olemme myös lisänneet joustavuutta näihin pääprojekteihin liittyen, jotta ne saadaan sopusointuun tämän automaattisen decommitment-säännön kanssa. Tässä on otettu käyttöön sääntö, jossa tämä poikkeus, joka voi olla pääprojekteille, sitä sovellettaisiin vain, jos pääprojekti hyväksytään komissiossa. Tulevaisuudessa tämä sääntö, tämä poikkeussääntö, sitä voidaan soveltaa jo heti siitä hetkestä lähtien, kun projektihanke lähetetään komissiolle. Miksi? Koska on nähty, että on monia tapauksia, joissa projektit, jotka saadaan ovat niin monimutkaisia, että tarvitsemme enemmän aikaa kuin kolme kuukautta, jotka yleensä varataan, jotta voimme hyväksyä projekti. Ja näissä tapauksissa koko tämän aikana nämä pääprojektit voivat saada poikkeuksen tästä. Sitä ei sovellettu, tulevaisuudessa se sovelletaan. Ja tästä pitäisi saada helpotuksia jäsenvaltioille ja auttaa niitä myöskin nopeuttamaan omalta puoleltaan pääprojektien hakemusta lähettämistä. Se, mikä kuulostaa tekniseltä, mutta joka todellisuudessa tämä tarkoittaa todellista parannusta hallinto, hallinnon osalta hallinnoimisen osalta. Ehdotamme myös, että yksinkertaistetaan eh, ohjelmien arviointisääntöjä. Erityisesti jos on ohjelmia, jossa muutoksia otetaan mukaan, jotka todellisuudessa ovat vähämerkityksellisiä. Tavallisesti ohjelman kulut ovat hyväksyttäviä, kun kun ohjelma on hyväksytty, mutta nykyisten sääntöjen mukaan, kun ohjelmaa myöhemmin muutetaan, mikä on ihan tavallista. Ja erityisesti kriisiaikoina se on normaalia, kun täytyy sopeutua uuteen tilanteeseen. Niin, kun haluaa muuttaa ohjelmaansa myöhemmin, niin mitä tahansa tekeekin, niin sitä pidettiin sellaisena asiana, jossa tarvittaisiin laajamittaista arviointia ennen kuin pystyttiin tekemään päätös. Ja joskus syyt, miksi näin tehtiin, olivat aika yksinkertaisia. Talouskriisi, jonka vaikutus on ihan ilmeinen. Ei tarvita laajamittaista arviointia perustellaakseen tällaisessa asiayhteydessä ohjelman muutoksen. Juuri tämän haluaisimme sallia tulevaisuudessa. Ja kun on vähäisiä muutoksia ohjelmassa hankkeessa, esimerkiksi Liettuossa esimerkiksi on stadioni. Alkuperäisessä hankkeessa se ajateltiin 10 000 katsojalle. Ja sitten työn aikana käy selväksi, että 10 000 on liian pieni, 12 000 olisi parempi. Sitten nykyisten sääntöjen mukaan pitäisi päivä määrätä tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa näin ei tarvitse. Vaan kun tulee uusia kulu-kategorioita, niin sitten uusia muuten päivämääriä esitettäisiin. Sitten ehdotamme, että yksinkertaistetaan rahoitusjärjestelysääntöjä ja sovelletaan niitä laajemmin energiasäästöihin ja uusiutuviin energialähteisiin kohta, joka on hyvin tärkeä meille, koska näemme, että energian uusiutuvan energian alalla paljon voidaan tehdä erityisesti kriisiaikana, jossa olemme tällä hetkellä monia aktiviteetteja, jotka itsessään luovat sitten uusia työpaikkoja. Ehdotamme myös, että selvinnetään monia sääntöjä, joilla oli sekaannuksia, väärinymmärryksiä alueiden ja meidän välillämme. Ja nämä olivat sääntöjä. Esimerkiksi tyypillinen oli sääntö investoinnista, jolla halutaan tällaisia nopeita muutoksia, otan tukea, investoin johonkin, otan toisen tuen jostakin muualta ja sitten vien investointini pois. Tällainen retentioaika otettiin tähän mukaan, mutta siinähän on järkeä vain, kun on oikeita investointeja, klassisessa mielessä infrastruktuurinvestointeja, tuottavia investointeja yrityksiin erityisesti, mutta kun tuetaan verkostoitumistoimiin, tukea koulutustoimiin, tämä paikallaan säilyttämisen sääntö ei ole kovin järkevää retentio, joten ne sovelletaan sitten invest- tuottaviin investointeihin, infrastruktuuriinvestointeihin ja erityisesti Euroopan sosiaaliston kohdalla, jossa on paljon kyse koulutuksesta, pyydämme tätä retentiosääntöä soveltavan vain, kun tällainen säilyttäminen retentio on velvoitteellista, kun se koskee valtiontukisääntöjä kilpailun pääosaston kollegoiden puolelta. Myöskin kriisitilanteessa ehdotamme, että emme sovella sääntöjä, jossa on konkurssia, joihin ei liity petosta. Nämähän liittyvät paljon pk-yrityksiin, kriisitilanteessa? On paljon mon, muita yksinkertaistamistoimia koskien tuloja tuottavia ohjelmia ja niiden valvontaa, jossa tulevaisuudessa sanomme, okei, okay, valvomme loppuun asti ohjelmointikaudella, mutta kun ohjelmointikausi on ohi, emme jatka tämän jälkeen, mikä oli suuri hallinnollinen rasite monille kansallisille viranomaisille. Ja olemme yksinkertaistaneet raportointisääntöjä, jotka joillakin alueilla nähtiin todellakin rasitteiksi. Ja olemme myöskin selventäneet näitä takuita, joita vaadimme, kun annetaan ennakkomaksuja koskien valtionapujärjestelmiä. Oli sekaannus mikä olisi mahdollista, valtion takuut tai julkisten ei-instituutioiden muiden kuin pankkiinstituutioiden takuut olisivat mahdolliset. Sitten kaksi ehdotusta, jotka ovat vähän tämän yksinkertaistamispaketin ulkopuolelta tulevat. Toinen liittyy kriisiin ja toinen liittyy, sanon ihan avoin, avoimesti ja rehellisesti tällaisen epäonnistumisen, joka on havaittu säännössämme. Ensimmäinen koskien kriisi on se, että ehdotamme paketissamme, että 2009-2010 olisi 100 prosentin korvaus ESF-projekteille. Sanon tämän hyvin selvästi. Emme halua muuttaa perustavanlaisuudella tavalla yhteisrahoitussääntöjä. 100 prosentin korvaus 2009-2010 ei millään tavalla aseta kyseenalaiseksi tätä yleistä yhteisrahoitusvaatimusta, joka kullekin operatiiviselle ohjelmalle on annettu, vaan että 2009-2009 on tämmöinen etupainotus niin, että jäsenvaltiot ja alueet voivat käyttää tätä etupainotteisuutta niin, että olisi likviditeettiä 2009-2010 rahaa käytössä siis. 2009-2010 jälkeen sitten ohjelmakauden loppua kohti tätä täytyy tasapainottaa sitten niin, että koko periodin aikana päästään normaaliin yhteisrahoitusasteeseen. Painotan tätä niin voimakkaasti, koska minulla on se vaikutelma, että tällä hetkellä on ollut monia väärinymmärryksiä tässä. Tämä on ehdotus, jonka komissio oli jo maininnut tiedossannossaan yhteisön sitoutumisessa työllisyyteen, ja se on tietysti ensimmäisellä, tai sehän tietysti ESF koskee, sosiaalirahastoa koskee etusijassa, koska tässä nähdään työ, kasvavan työttömyyden vaikutus, jossa nähdään todellakin näitä ongelmia ja jossa tarvitaan nopeita toimia jäsenvaltiossa. No niin, sitten viimeinen kohtani, niin puheenjohtaja. Ehdotamme modifikaatiota ERDF-asetukseen, jotta voidaan kattaa tämä kuilu, joka aiemmin oli Euroopan kehitysraston osalta, joka koskee tukikelpoisuutta asumisasioissa – esimerkiksi näin huonossa asemassa olevien yhteisöjen osalta, romaanit esimerkiksi, ja se rajoitetaan EU-12 maihin. Tämä on vastaus itse asiassa moniin pyyntöihin, joita parlamentilta on saatu, ja vastaus myös omiin analyyseihimme, jossa nähdään, että säännöt, jotka oli asumistoiminnan osalta – jotka liittyvät asuntoasioihin etupäässä kaupunkialueilla, eivät todellakaan ole tehokkaita, jos puhutaan näistä marginalisoiduista yhteisöistä, syrjäytyneistä yhteisöistä, jotka usein ovat maaseutualueilla elävät. Hyvät jäsenet, tässä pääehdotuksemme, jotka olemme esittäneet. Keskustelu on alkanut eilen neuvostossa. Vaikutelmani on se, että ensimmäiset reaktiot jäsenvaltioistamme. Henkilökohtaisesti en ollut siellä paikalla, mutta kollegani, jotka siellä olivat paikalla, kertoivat, että mitä tulee yksinkertaistamispakettiin. Ja niin minun täytyy sanoa, ei yllättäen ollenkaan, niin oli suhteellisen positiiviset ehkä pitäisi sanoa, että hyvinkin positiiviset reaktiot neuvostossa. Siellä täällä oli se toive, että mentäisiin pidemmälle, että tehtäisiin vieläkin enemmän kuin mitä olemme ehdottaneet. Mutta mielestäni, mitä nyt sitten yksinkertaistamisosaan tulee, niin ei ongelmia, missä oli sitten mielipiteiden eroja neuvostossa eilen. Oli erityisesti 100 prosentin yhteisrahoitus ESF-sosiaalirahastossa. Ymmärrän, että teillä oli mahdollisuus keskustella Sametskin kanssa tästä asiasta, komission jäsenen Sametskin kanssa ja puheenjohtajamaan kanssa tänään. Tässä täytyy katsoa, että miten ensimmäisen keskustelujen jälkeen tilanne nyt tulevina päivinä kehittyy. 11. syyskuuta meillä on toinen 9. syyskuuta on siis uusi neuvoston kokous, mutta siellä keskityttäisiin yksinkertaistamispakettiin ja käydä se hyvin nopeasti läpi. Ja sitten keskustelu ERDF-asetuksesta koskien romaniväestöä, jossa ollaan yhteispäätösprosessissa niin, että tämä voidaan viedä eteenpäin, jossa näkyy mielipideeroja. Mitä muihin asioihin tulee, 11. syyskuuta on kolmikanta kokous parlamentti, neuvosto ja komissio, jossa keskustellaan näistä kysymyksistä. Ja tietysti raportoimme komissiolle kokemuksista neuvostossa. Eilen olen järjestänyt kokouksen työllisyyden pääosaston kollegan kanssa kokouksen ensi viikon alkuun, joka ER TFstä vastaa. EAKRstä toivottavasti 21. syyskuuta mennessä olemme valmiina, että silloin on selkeämpi käsitys. En voi kuvitella hetkeäkään, että etteikö hyväksyttävää ratkaisu ongelmiin saataisi. Ja mitkä ongelmat ovat? Ongelmat ovat mielestäni kahtalaiset. Ensinnäkin likviditeettiä jäsenvaltioille, ainakin joillekin valtioille, jotka ovat todellakin pulassa kriisin takia. Ja myöskin neuvostossa oli esille kysymys, joka ei ole ehdotuksissamme, joka on kysymys, että tässä tilanteessa, kun, missä, jossa ollaan, niin ovatko decommitment n plus 1, n plus 3 säännöt, siis ovatko nämä säännöt, joita vielä voidaan soveltaa, sovelletaanko niin kuin nyt, vai pitääkö tässäkin katsoa eri ratkaisuja? No niin, Tämän, tässä keskustelut ovat auki. Minä olisin henkilökohtaisesti kovinkin pahoillani joskun, että näistä asioista keskusteleminen estäisi edistyksen saamisen yksinkertaistamispuolella, mutta proseduuri, jota puheenjohtaja nyt on valtio on nyt ehdottanut, niin sen perusteella olen hyvin luottavainen, että nopeaan edistykseen päästään kun otetaan ulos sieltä poliittisimmat kysymykset, jotka liittyvät likviditeettiin, 100 prosentin yhteisrahoitusasiaan ja ehkäpä keskusteluihin myöskin tästä commitment-säännöstä. Suuri ohjelma, joka minulle täytyy kertoa teille jo tänään, asettaa teidät sen eteen, mutta todellakin odotan yhteistyötä kanssanne tässä ja odotan innolla tämän paketin ulkopuoleltakin, joka tänään on pöydällä, niin odotan innolla hyvin läheistä yhteistyötä kanssanne muissa kysymyksissä, jotka koskevat ehdotuksia 2013 jälkeiseen aikaan, keskustelut budjetti arvioinnin yhteydessä ja ihan tarkemmin sanoen, mitä tulevaisuudessa teemme kohesiopolitiikallemme. Tämä on valtava ohjelma, mutta se on kiehtova. Kiitoksia. Very much, uh... Kiitoksia pääjohtaja Aner. Niille kollegoille, jotka ovat suhteellisen uusia näissä asioissa, kun on yhteispäätöstely ER, ERDF, EAKR siis. Asetuksesta on vain yksi tarkistus. Tämä koskee Romanian asuntoasioita. Kaikki muut asiat, joissa ollaan hyväksyntämenettelyssä, Tämä vain teille tehdäksemme sen selväksi. Ja nyt aloita, avaan keskustelu. Jan Olbricht. Yes, uh, President and, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Varmaankin on oikein, että voimme työskennellä hieman tämän virallisen prosessin ulkopuolella. Sillä emme ole vielä odottaneet tekstiä ja olemme tässä vähän jo etukäteen käymässä keskustelua. Se osoittaa, että hyvät kokemukset yhteistyöstä komission kanssa jatkuvat. Minulla on kysymyksiä, jotka haluan esittää. Esitän myös kysymyksiä Van Nistelroin suulla. Hän on tässä esittelen. Ensimmäinen yleisluontoinen kysymys. Meillä on aika vaikea tilanne. Yhtäältä tilintarkastustuomioistuin kritisoi komissiota virhemääristä. Ja tilintarkastustuomioistuin haluaa, että prosesseja valvotaan tiukemmin, mikä merkitsee sitä, että polku on kapeampi kuin tällä hetkellä toisaalta sitten äh, todellisuus on se, että sen tulisi olla joustavampaa ja komissio vaikeassa tilanteessa, jos pyrkii, pyritään vastaamaan molempiin vaatimuksiin. Yhtäältä valvotaan paremmin ja toisaalta ollaan joustavampia. Uskoakseni, kun budjettivalvontavaliokunta tarkastelee näitä asioita, niin se näyttää juuri, miten minkälaisia kuluja hyväksytty Euroopan unionissa ja mitä taas kansallisesti. Siinä eri elementit tulevat kyseeseen ja siitä syystä on myös siitä syystä seuraa myös paljon erilaisia ongelmia. Toiseksi, olemme kaikki tietoisia siitä, että tilapäismuutokset eivät olekaan tilapäisiä. Ne vaikuttavat keskusteluun tulevasta kohesiopolitiikasta, sillä emme voi sanoa, että tänä päivänä meillä on kriisi, voimme tehdä tilanteesta joustavamman, ja mennä taaksepäin kaksi vuotta ja tehdä tästä vakaampaa. Minusta osittainen muutosjärjestelmä, järjestelmään niin että avoimempi, joustavampi ja vastuu annetaan jäsenvaltioille. Vastuu annetaan myös edunsaajille, sillä nämähän ovat vastuussa rahankäytöstä, suurista hankkeista ja niin edelleen. Tämä on siis muutos. Me voimme tehdä näitä muutoksia, mutta te voitte kantaa vastuun. Jos ymmärrän tämän filosofian oikein, niin kysymys on siitä, että mikä sitten on jäsenvaltioiden reaktio? Niin, että ollaan enemmän vastuussa ja paremmassa asemassa päätöksenteossa ja samalla sitten sitä voi kritisoida. Haluaisin tietää, hyvä pääjohtaja, miten pitkälle voidaan mennä tämän diplomaattisen puhettavan ulkopuolelle? Ensisijaisesti siis mitään aivan konkreettisia kysymyksiä. Jotkut meistähän ovat tietoisia siitä, että meillä on vaikeuksia neuvostopaketin kohdalla. Me odottelemme loppu, lopullista tekstiä ja olettaisin, että suurin Ongelma on siinä, että vaikka järjestelmä ei muuteta, niin ongelmia syntyy kuitenkin jäsenvaltioille, sillä ne joutuvat maksamaan enemmän vuoden 2010 jälkeen, koska ne saavat enemmän vuosina 2009-2010. Tämä on siis tapa helpottaa rahansaantia, mutta koko järjestelmä ei silloin helpoteta. Kysymys on siitä, mitä mieltä olette näistä vaikeuksista nyt. Kysymys on myöskin siitä, että miten pitkään tähän menee. Mehän olemme Meillä on kiire. Oletteko siis sitä mieltä, että voimme ylittää nämä ongelmat? Ja mitä voitte kertoa meille nyt? Toivon teille kaiken lisäksi myös kaikkea hyvää pääjohtajakaudellanne. Kiitoksia näistä Kiitoksia. Puheenjohtaja, pääjohtaja, ensin haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on lähtenyt tähän pitkään vaaditun prosessiin yksinkertaistamisesta, jota uskon kaikki tässä salissa tukevat täysin. Nykyinen ehdotus on kolmas ja toivon, että se edelleen lisää oikeusvarmuutta jäsenvaltioissa, joka johtaa siihen, että varoja voidaan käyttää nopeammin. Suurin osa muutoksista, jotka nykyisessä ehdotuksessa ovat, niin ne ovat hyvin tervetulleita, niitä tarvitaan ja yksinkertaistavat arkipäivän hallinnointia EU-rahastoissa. sitten monia asioita. Niiden joukossa yksinkertainen kynnys pääprojekteille, säännöt tuleututtavista hankkeista, että rohkaistaan rahoitusjärjestelyvälineitä jotka hankkeessa liittyvät energiatehokkuuteen ja energialähteiden käyttöön, uusiutuvien energialähteiden asunnon kannassa joustavuus liittyen decommitment-sääntöihin eh, ja sitten innovoinnin tukeminen rakennustoiminnassa koskien yhteisöjä, jotka kokevat sosiaalista syrjintää, erityisesti romaanit sekä maaseutu- että kaupunkialueilla. Mutta haluaisin kommentoida ehdotuksen lippulaivaa 100 prosentin yhteisrahoitusmuutosta Euroopan sosiaalirahastolle ja muuten jotenkin kysymyksiä. Yksi suurimmista ongelmista maissa, jotka ovat pahimmin pulassa talouskriisin vuoksi, on likviditeetti, nimittäin se, että miten omat rahastot voivat kehitysprojekteja aloittaa ja jatkaa. Komissio on mielestäni nyt huomannut tämän ongelman. Olen huolissani 100 prosentin yhteisrahoitusratkaisusta äh, e SFL. Se kattaa vain yhden rahaston, joka on pienin rahastoista rahamielessä. Myöskin Euroopan sosiaalirahasto voi ratkaista vain yhden puolen ongelmista, jotka lama on aiheuttanut. Samaan aikaan tiedämme, että ei ole työntekijöitä, edes koulutuksen jälkeen kaikille. Sen lisäksi nykyinen ehdotus hyödyntää taloudellisesti vahvoja jäsenvaltioita enemmän, jotka, ovat vi, jotka saavat 50, kun heikot jäsenvaltiot säännön mukaan saisivat 15 lisää, lisää rahaa. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan näin alkuun haluan todeta, että on hienoa, että nyt jälleen kerran keskustelemme aiheesta, joka aiemmat tämän valiokunnan jäsenet tuntevat. Olemme aika yksimielisesti painostaneet nimenomaan tähän suuntaan, että yksinkertaistetaan siis sääntöjä. Ymmärrän Olbrechtin huolet tilintarkastustuomioistuimesta, mutta yleisesti ottaen ajattelutavan pitäisi olla yhdenmukainen sen kanssa, että saadaan aikaiseksi yksinkertaisempia, parempia sääntöjä. Ja se tarjoaa enemmän silloin myöskin avoimuutta äh, tilintarkastajille, jos ne ovat hyvin tehtyjä. Olen myös samaa mieltä siinä, että tämä kolmas paketti sen on paras olla viimeinen, koska nythän ollaan jo vuonna 2009 loppupuolella, miltei tämän ajatuksen lopussa. Kysymys on siitä, että miksi emme nopeuttaneet asioita aiemmin. Ja ymmärrän Anerin näkökannan. Eihän se ole helppoa eri jäsenvaltioiden kanssa tämä toimiminen. Mutta tässä olemme pitkälti myös samaa mieltä siinä, että Yhdysvaltain autokriisi on myös aiheuttanut jotain myönteisiä asioita. Se on tuppinut meitä tähän suuntaan. Olen aivan vakuuttunut siitä, että säännöt ovat todella aivan liian monimutkaisia, niinkin monimutkaisia joillakin alueilla, että jotkut edussaajat ovat jo kieltäytyneet osallistumisesta. Sehän on tietysti ihan harmillista. Minusta meidän tulisi kannattaa tätä uutta pakettia. Meidän tulisi tehdä voitavamme, jotta olisimme rakentavia, tehokkaita ja tarjoaisimme tuloksia. Ja mitä nopeammin, sitä parempi. Lisäksi haluaisin todeta pääosastolle sen, että on oikein hyvä, että se mistä me keskustelimme maaliskuussa siis aiemmasta paketista, se on jo saanut aikaiseksi tuloksia. Esitin silloin toiveen siitä, että ja minusta tämä on hyvä merkki. Seuraavan paketin kanssa pitäisi myöskin toimia ihan yhtä nopeasti, jotta maat saisivat huomata, mikä ero tässä on ennen kuin kriisi on ohi. Lisäksi olen sitä mieltä, että valiokuntamme pitäisi olla mukana auttamassa tässä suhteessa neuvostoa. Sen tulisi auttaa äh, viemään tätä asiaa eteenpäin käymään yksityiskohtia läpi mahdollisimman nopeasti. Mitä tähän 100 prosentin tasoon sitten tulee, niin tietysti meidän tulisi siitä keskustella 100 prosentin rahoitukseen Meidän tulisi ilmaista tukemme ja valmiutumme nopeuttaa asioita tähän suuntaan. Toivon, että tähän sopimukseen päästään neuvoston kanssa mahdollisimman nopeasti, niin että menemme eteenpäin ja esitämme myöskin näkemyksemme kirjallisesti. Kiitoksia. Kiitoksia, että herra Toire. Direktor Ano. Ähm, Pääjohtaja Aner. ALDE-ryhmän sisällä on laaja vakaumus siitä, että yksinkertaistamistoimet ovat positiivisia. Haluamme kuitenkin pitkällä välillä myös vaikutusten arviointia. On selvää, että yksinkertaistamistoimenpiteet, niihin pitää suhtautua positiivisesti, mutta haluaisin muutaman 100 prosentin rahoituksesta keskittyä siihen teemaan, koska Pitäisi tietää tarkemmin, mitä käytännössä tarkoittavat komission ehdotukset. Tarkoitatteko, että sosiaalirahastossa maksetaan 100 prosenttia, mutta sitten periodin loppuun asti se tasoitetaan? Eli on vain yksi laina, apu, koroton laina jäsenvaltioille. Haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen tässä yhteydessä, että nämä luottoraamit, ovatko ne tässä mittakaavassa tarpeen, koska eivät kaikki jäsenvaltiot ole siinä tilanteessa, että niillä on sellaisia vaikeuksia rahoittaa lainansa. Ja kun puhutaan, niin tämä yhteisrahoitus on hyvä mahdollisuus kontrolloida näitä vaikutuksia. 20 prosentin osuus on se pienempi ja on erilaisia syitä, miksi projektit eivät mene eteenpäin. Voi olla rahoitusvaikeuksia, voi olla myös yksinkertaisesti se kyseessä – että jäsenvaltiossa kullakin alueella sanotaan ei, haluamme 20 prosentin omaa rahoitusosuutta ottaa käyttöön, koska se ei ole sen arvoista. Kun 100 prosentin rahoitus saa, niin sitten ehkä ei ole mitään syytäkään kriittisesti kysyä, että käytetäänkö se raha oikein ja prioriteettien mukaisesti vaikuttaako se todella. Eli tässä vähän skepsistä tätä kohtaan, että yhteisrahoitus ihan vapautetaan näin ja että komissio yksilöllisesti tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Tämä oma yhteisrahoitus osa, myöhennetäänkö vain sitä ja pitääkö se maksaa myöhemmin vai mikä siinä on? Ehkäpä pääjohtaja voisi vastata nyt näihin kysymyksiin. Thank you very much, Mr. President. No. Kiitoksia puheenjohtaja ensinnäkin Olbrechtin kysymyksiin. On aivan selvää, että ne yksinkertaistukset, joita nyt on otettu käyttöön, yleinen poliittinen suuntauksemme, sen pitää johtaa yhä suurempaan joustavuuteen. Ja tästä syystä edustaja Kirillov on aivan totta se, mitä sanoin. Me pysähdymme tähän nyt. Tämä on se paketti, 2007-2013 jaksolle. Mutta haluaisimme jatkaa yksinkertaistamisponnistuksiamme vuoden 2013 jälkeenkin. Ja itse toivon, että vuoden 2013 jälkeen saamme aikaiseksi paljon enemmän tässä suhteessa, jos tämä asia viedään oikein loppuun jo nyt alussa ja sitten voimme korjalla olemassa olevia säännöksiä. Siitä syystä tulevaisuuden mekanismien työstäminen on niin tärkeää. Lisäksi olemme tietysti jatkuvassa yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja välillä saamme siltä palautetta jossa todetaan, että kun lainsäädäntö nyt on näin monimutkaista, niin me sitten katsomme, että sovelletaanko näitä sääntöjä oikein. Eli yksinkertaisemmat säännöt, silloin on helpompaa tarkastella tätä asiaa. Tämä on tietysti mukava ad hoc vastaus, mutta ongelmat ovat vähän syvemmälläkin. Itse uskon, että meidän täytyy esittää joitakin hyvin vakavia kysymyksiä tulevaisuudessa. Ja minulla ei ole niihin mitään vastauksia tänä päivänä. Vain yksi kysymys. Kun tarkastellaan jäsenvaltiossa tapahtuneita epäsäännönmukaisuuksia politiikan täytäntöönpanossa, toteaisin, niin noin 60 prosenttia liittyy julkisiin hankintakysymyksiin. Nyt kysymyksenä on se, että onko kohesiopolitiikan tehtävä, ja tässä nyt vähän liioittelen, onko kohesiopolitiikan tehtävänä olla poliisina julkisille hankinnoille? Vai onko muita tapoja, jossa voimme hoitaa julkisten hankintojen kysymyksen? Tämä on kysymys, mutta se on niin perustavanlaatuinen kysymys, että sitä ei voida käsitellä vain missään yhden asiakirjan mittaisessa käsittelyssä. Kysymys on todellisesta poliittisesta valinnasta, josta voidaan keskustella vuoden 2013 jälkeisessä tilanteessa. Sitten meillä on vielä kysymys siitä, että haluaisimme rakentaa kaikki nämä valvontajärjestelmät paljon enemmän sillä työllä, mitä jäsenvaltiossa alueella tehdään. Meidän pitää myös katsoa sitä, millä tavalla voimme ehkä saada tällaisia luottamussopimuksia aikaiseksi ja nähdä, että niissä tapauksissa, joissa kaikki osoittaa, että asiat ovat menossa hyvin eteenpäin, niin niissä asioissa sitten luotetaan siihen, että asiat hoituvat hyvin näissä jäsenvaltioissa. Jälleen kerran perustavanlaatuinen kysymys. Kysymys siitä, että tämä toimii hyvin. Se on minulle ainakin tärkeä tulevaisuudessa. Joka tapauksessa se, mikä tänä päivänä näkyy, on se, että hyvin menestykselliset aloitteet aluekehityspuitteistossa ovat hyvin usein kehitysaloitteita, jotka on tehty paikallisella tasolla. Ja meidän täytyy tulevaisuudessa tarkastella näitä asioita myös alueellisen kohesion näkökulmasta. Mehän palaamme tähän asiaan. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voidaan tehdä lisää edistääksemme paikallisen tason kehitysaloitteita ja millä tavalla voimme varmistautua siitä, että nämä paikallisen, paikalliset kehitysaloitteet sopivat yleisstrategiaan, joka tietysti täytyy määritellä jälleen kerran tehtävä, josta seuraa välittömästi uusi kysymys. Millä tavoin voimme, jos tarkastelemme paikallista kehitystä, miten voimme varmistautua siitä, että ne hallintosäännökset, joita meillä on, ovat yhdenmukaisia tämän kanssa, eivätkä jumita alueellisia aloitteita? Halusin vain ottaa nämä kysymykset esille tärkeinä kysymyksinä tulevaisuutta varten, mutta se juna, jolla nyt ollaan, se on juna, joka vie meitä kohti yksinkertaistamista ja me työskentelemme yhdessä kentällä työskentelevien jäsenmaiden asiantuntijoiden kanssa, luonnollisesti teidänkin kanssanne ja teidän alueiden edustajien kanssa, jotta näemme, millä tavalla asioita voidaan parantaa vielä enemmän. Kyllä, tämä loppujen lopuksi johtaa sitten asteittaiseen järjestelmän muutokseen. Stavrakakis mainitsi 100 prosentin yhteisrahoituksen sosiaalirahaston kanssa ja kysymyksen siitä, onko se riittävää. Neuvostossa itse asiassa on jäsenvaltion ryhmittymä, joka toteaa, että me tarvitsemme tätä, koska olemme likviditeetti ansassa tällä hetkellä. Mutta sosiaalirahasto on liian pieni antaakseen meille sitä tukea, jota tarvitsemme. Tätä asiaa kannattaa käsitellä enemmänkin. Ajatus siitä, että kaikki keskitetään sosiaalirahastoon, on tärkeä. Ensimmäinen syy on se, että tilanteessa, jossa työttömyys lisääntyy nopeasti, ESR-menettelyt ovat erityisen tärkeitä ja ne täytyy täytäntöön panna mahdollisimman nopeasti. EAKR-menettelyissä ja kohesiorahastomenettelyissä menettelyissä ja Troidal taisi tämän esittää, löytyy joskus ne syyt siihen, miksi me olemme hitaita. Syy ei ole se, että rahoitusta ei olisi, mutta syyt ovat muualla. Hankkeen monimutkaisuudessa tai niiden hankkeiden, joita ehdotetaan ja muiden. Ajatus on edelleen siitä, että millä tavalla me voimme luoda riittävän likviditeetin jäsenvaltioille, varsinkin niille jäsenvaltioille, jotka kärsivät voimakkaasti kriisistä, jotta voitaisiin toimia välittömästi. Muistuttaisin siitä, että jäsenvaltioille on jo maksettu ennakoita, että me olemme jo viime paketissa lisänneet näitä – ennakoit tulevaisuutta silmällä pitäen. Se on noin 6,25 miljardia, jos oikein muistan. Eli raha meillä pitäisi olla tässä suhteessa. Ja kun tähän lisätään esr ehdotus, jonka mukaan me käsittelemme tiettyä aluetta, niin kyllä sitä kannattaa pohtia. Mutta Troider, tässä palaan teidän kysymyksenne. Tämä ei ole mitään lisärahaa, vaan rahaa, joka koskee koko tätä ajanjaksoa, jota käytetään yhä enemmän alussa. Kun 2009 ja 2010 ovat kuluneet, niin ja tuon ajanjakson loppukautta kohti rahaa täytyy maksaa takaisin. Minä kuvittelen sen aina seuraavasti. Kun meillä on ESRn hanke joka hoidetaan vuonna 2009-2010, me maksamme tuosta hankkeesta normaalin yhteisrahoitusmäärän, mutta kyseiselle jäsenvaltiolle annamme jo ennakkoa 100 prosenttiin asti, mutta se on pelkästään vain siis lisäennakko. Se on vuosille 2009-2010. Ja tämäkin on tärkeä parlamentille, kun parlamentti on budjettiviranomainen. Se on myöskin vuonna 2010 alustavassa talousarvioesityksessä. Se merkitsee sitä, että tuo voidaan rahoittaa vuoden 2010 budjetista niin kuin se on laadittu komission toimesta, jota kaksi budjettiviranomaisen osapuolta sitten keskustelevat. Ja lopu, sitten seuraavaksi haluaisin kiittää teitä Kirillov tästä tuestanne. Kyllä, me tarvitsemme teidän tukeanne. Ei mitään ehdotonta tukea. Mutta haluan viedä asiat nopeasti läpi. Me tarvitsemme ehdottomasti teidän tukeanne. Ja kuten totesitte, pelihän on käynnissä. Ja siitä syystä olisin henkilökohtaisesti oikein kiitollinen siitä, jos tämä työ vetäisi loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Ja tämä pitäisi olla tavallisesti katsoen tämän paketin loppuun En tiedä, mitä vuoden kahden kuluttua tapahtuu, mutta meidän näkökulmastamme katsoin ja asiantuntijat jäsenvaltiossa ovat samaa mieltä, niin 2007 2013 välillä tämä on viimeinen paketti, mutta nyt me olemme jo ryhtyneet työstämään vuoden 2013 jälkeistä aikaa. Edustaja Troider, esititte tärkeän näkemyksen. Sanoit, että yksinkertaistaminen on hyvä asia, olemme tässä suhteessa samaa mieltä, mutta meidän täytyy tarkastella myös tämän politiikan tehokkuutta Tämän ehdottomasti minäkin allekirjoitan. Suurista muutoksista minun mielestäni se, jonka puitteissa meidän täytyy työskennellä, jonka parissa meidän täytyy työskennellä yhdessä vuoden 2013 jälkeen, on se, millä tavalla voimme ottaa käyttöön järjestelmiä, joiden avulla voimme paremmin arvioida politiikkamme tehokkuutta. Olemme nyt tehneet paljon jo vuoden 2000-2006 ajanjakson ex post-arvioinnissa. Kertomukset ovat tulossa sisään ja nyt sitten tietysti me raportoimme siitä teillekin. Ehkäpä tämän vuoden loppua kohden sitten voimme antaa teille katsauksen niihin päätelmiin, joita olemme tehneet vuoden 2000-2006 ajanjakson arvioista. Mutta meidän täytyy pohtia tämänhetkistä tilannetta ja tulevaisuutta ja katsoa sitä, millä tavalla asiat voidaan hoitaa paremmin. Meillä on metodologiaa ja minä olisin ilahtunut, jos meillä voisi olla sellainen tulevaisuuden poliittinen puitteisto, jossa vähemmän ainoastaan painettaisiin säännönmukaisuutta ja virheitä, vaan myös meillä olisi yhteinen voimakas oppimisprosessi sen suhteen, mikä tuolla kentällä toimii hyvin ja mikä ei. Jos tähän päästään, niin, niin sitten varmaan minä voin jäädä eläkkeelle töistäni, sillä silloin me olemme päässeet siihen, mitä haluamme saada aikaiseksi. Mutta ihan rehellisesti sanoin, tämä työ on oikein haastava. Olen ilahtunut siitä, että otitte esille tämän kysymyksen ja että voimme siihen palata. Markus Piper, please. Kiitoksia sitten Markus Piper. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Aner, asiat, joita komissio ehdottaa, ovat olennaisilta osiltaan hyviä. Muutama huomio se, missä voimme olla yhteispäätösmenettelyssä, eli asuntoasiat, rakentaminen, mutta myöskin tämä perusasetus asuntorakentamiseen yksi huomio. Uskon, että Länsi-Euroopassa myös on sosiaalisesti syrjäytyneitä ryhmiä, joille sitten vastaavasti täytyy antaa samanlaisia, voisi antaa samanlaisia tarjouksia. Pitäisi teitä harkitsemaan, että tämän ehdotuksen soveltamisalaa voisi sitten vastaavasti laajentaa. Nämä sosiaalisesti syrjäytyneet ryhmät pyytäisin, että niitä ei määritellä niin tiukasti eikä oteta, niin kuin tätä, oteta pelkästään näitä mainittuja, mm, vain asetuksessa mainittuja ryhmiä. Sitten tämä perustava perusasetus, jossa olemme siis mukana vain komission ehdotukset, joita siellä tehdään. Nehän ovat todellakin sen arvoiset, että ne voidaan myös tulevalle kaudelle viedä mukaan jos ajatellaan näitä tulee tuottavia projekteja, se mitä nyt tässä toimia, se on hyvä, mutta yksi asia tässä pääkipua vähän aiheuttaa. Tiedän hyvin, että likviditeetti umpikuja joskin jäsenvaltiossa on, mutta haluaisin muistuttaa siitä, mikä Euroopan on tehnyt vahvaksi tässä kriisissä. Se oli tämä vakaussopimus, Basel 2 eh, säännös esimerkiksi. Eh, eli olemme vedonneet ihmisten omavastuuseen vastuuseen, alueiden ja valtioiden omavastuuseen vastuuseen. Ja tässä tilanteessa, en halua tällaista pato, padon murtumista saada aikaan, seksi sitä nimittäin. Jan Lopruthan tästä puhui, että on jatkuva vaara, että tässä alueiden tukemisessa tästä tulisi periaate myös tulevaisuudessa. Kyse on periaatteessa, kun sosiaalirahastosta 80 prosenttia tulee tukea EUlta, jos se näin on, niin se on todella suuri määrä rahaa. Niin sitten se on antelias tarjous alueille. Ja jos 20 prosenttia on se omavastuuosuus ja niin siinä epäonnistutaan, niin ei se oikeastaan ole alueiden omakaan intressi silloin näitä projekteja toteuttaa. Onko silloin vain rahaa siinä etualalla, joka saadaan mieluummin kuin se oma intressi toteuttaa tietyt projektit. Tässä meillä on huolia, että tästä tulisi alueellisen tukemisen, alueiden tukemisen periaate tulevaisuudessa. Olen kyllä lukenut, että alueiden pitää pitäisi maksaa nämä rahat takaisin, mutta kuka sitten tietää, että mikä se tilanne sitten on 2007-2011, kun se pitäisi maksaa takaisin. Nämä hyvät periaatteet omaa vastuusta, niin niissä pitäisi pysyä mielestäni. Thank you very much. Uh, Mr. Goodmanis, please. Herra Goodmanis. Kiitoksia. Mahdollisuutta esittää kaksi asiaa. Numero yksi Yksi mahdollisuuksista arvioida pakettia, joka meillä tulee tai on nyt pöydällä tai tulee pöydälle mahdollisimman nopeasti yksinkertaistamisesta, olisi analysoida, että miten sosiaali- ja aluerahastot toteutettiin 2006 peri- periodilla, joka oli 2006 vuoteen asti, koska näitä Sikäli kun tiedän, eivät kaikki jäsenvaltiot ja kaikki ohjelmat ole olleet toteutettuja tähän aikaan asti, mikä tarkoittaa, että kaikki loppuraportit, oliko ne lähetetty? Joten noin 2010 heinäkuussa niin varmaan saataisiin kaikki lopulliset. Yksi mahdollisuus analysoida, onko se ongelma yksinkertaistamisesta, koska joskus juuri välineissä maissa, joissa EUta syytetään, että on byrokratiaa ja syytä syystä ei voida toteuttaa asioita, mutta olen melkein varma ja tiedän tämän omasta kokemuksestani, että jotkut ohjelmat, niitä ei ole toteutettu, koska hankkeet ovat huonoja ja paikallinen hallinnointi on huonoa, jotta voitaisiin analysoida, että miksi jotkut hankkeesta olivat myöhässä ja raporteita ei lähetetty ajoissa, olisi hyvä parametri, jonka perusteella voitaisiin puhua yksinkertaistamisesta tapauksissa, jossa se on todellakin tapahtunut, eikä sekoittaa niihin tilanteisiin, jossa jäsenvaltiotason alueellisella tasolla ei ole toteutettu. Esimerkki yksinkertaistamisesta on vähän puhuttu energiatehokkuudesta asuntokannassa. Yksi esimerkki sosiaalirahaston ohjelman mukaan. Ohjelman mukaan allokoidaan rahaa, jotta voidaan eristää paremmin talot, jotta voidaan sähköä säästää. Energiaa siis. Lämmitystä. Mutta alussa sanottiin, että täytyy olla 51 prosenttisesti yksityinen hakija. Uusisessa valtiossa ongelma on se, että ihmiset, jotka näissä suurissa kerrostaloissa, joissa on sata asuntoa, niin heidän täytyy saada yhteisrahoitus. Täytyy ottaa laina pankista tai saada rahaa tähän yhteisrahoitukseen. Latviassa esimerkiksi, siellä kun tiedän, tai sikäli kun tiedän, niin Liettuassa myös, ja uskon, että muissakin uusisessa valtioissa ei ole helppoa sanoa ihmisille, menkää pankkiin, ottakaa rahaa ja yhteisrahoittakaa tehokkaasti näitä ohjelmia joita rahastokin rahoittaa, koska sitten sanotaan, että maksamme nyt, mutta jos energiahinnat nousevat, niin sitten he eivät olekaan voittajia. Yksi mahdollisuus ylittää tämä ongelma, kun ei ole rahaa ihmisillä, olisi yksinkertaista ja sallia, että tämä raha käytetään nyt rahoituksen puitteissa kouluihin, sairaaloihin ja niin edelleen. Se ei ole tietääkseni helppoa, niin se on yksi syy, miksi tämä ohjelma on jumissa tänään jossakin. Jossakin maissa ehkä en ole oikeassa, mutta tämä on ongelma. Ja täysin olen samaa mieltä, että jos me kaikki yhdessä myö viivästytämme, siis tarkoitan, tämä on yhteenrahoituksen viimeistämisestä kyse. Koska ihan täydellisesti sanottuna, mitä tahansa 2011, 2012, 2013, jos jotain tapahtuu ja yhteisrahoitusta ei makseta joka oli lykätty niille vuosille. Mitä tapahtuu niille, jotka eivät ole valmiita yhteisrahoitukseen? Muuten, jos se avataan vain yleisesti ja lykätään 2014-2015 asti, tiedämme mitä tapahtuu. Huonoja lainoja, se tarkoittaa etsiasiassa sääntöjä, provisioita pankeissa. Tiedämme, miten se menee. Thank you very much, eh, Mr. Matula. Kiitoksia sitten, herra Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Ahner, apreciez astăzi pachetul de măsuri. Kiitos. Olen todella tyytyväinen toimenpidepaketista, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa käytäntöjä. Olen täysin varma siitä, että jos paketti hyväksytään sovituissa aikarajoissa, se varmastikin mitä pikemmin myöskin toimii käytännössä ja ratkaisee sitä kautta siihen liittyvät tavoitteet ja ongelmat. N plus 2 sääntö hän on se, mihin olemme päätyneet, ei siis N plus 3. Romani ainakin tukee tätä ehdotusta, koska sen kautta on mahdollista yksinkertaista käytäntöjä. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan ole löydettävissä neuvoston laatimassa asiakirjassa ja haluaisinkin, että kommentoisitte tätä. Thank you very much, uh, Mr. Oro. Kiitoksia. Sitten herra Oro. Oui. Kiitos puheenjohtaja, pääjohtaja, arvon että Haluaisin kiinnittää huomionne suuren riippuvuuteen, joka koskee nimenomaan saari alueita ja energian tuotantoa ja sen saantia. Jotkut Euroopan unionin saaret ovat laatineet hyvin kunnianhimoisen tulevaisuuden energiahankkeen ja hankkeen, joka nimenomaan perustisi siihen, että esimerkiksi Reunionin saarella energiaa esimerkiksi tuulienergia, lämpöenergia tai aurinkoenergia johtaisi tilanteeseen, jossa energiariippuvuutta muualta käsin ei enää olisikaan. Siksi haluaisinkin kysyä, onko mahdollista saada tukea Euroopan unionilta, jotta tällaisia ennennäkemättömiä hankkeita pystyttäisiin paremmin toteuttamaan ei ole kyse edes pelkästään hankkeesta, vaan jo käytännössä olevista projekteista. Esimerkiksi Reunionin saarelle 36 prosenttia käytetystä energiasta on peräisin uudistuvasta uudistuvista energialähteistä ja kyseinen prosenttiluku tulee jatkossa nousemaan, joten Euroopan unionilta voitaisiin odottaa lisäpotkua ja tukea, jotta tämän tyyppistä energiahankintaa voitaisiin lisätä, ei pelkästään kestävän kehityksen nimissä, vaan myöskin ympäristö- ja talous- ja sosiaaliasioiden nimissä. Luonnollisesti sillä tavoin, että esimerkiksi hiilen ja, ja öljyn vientiä voitaisiin vähentää ehkäpä tällaista tuotantoa voitaisiin myöskin siirtää kyseisille saarille. Ruotsi puheenjohtajamaana on painottanut uuden tyyppisen vihertävä energian merkitystä, niin kuin tänä aamuna saimme kuulla. Se oli myönteinen merkki. Thank you and Madame Schroeter, please. Kiitoksia, Rova Schröter. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia, Rova puheenjohtaja. herra Aanerin ensimmäistä arvostusta en pystynyt seuraamaan, jotka avustajani ovat tästä kuitenkin informoineet ja olen lukenut tämän nyt sitten kuitenkin läpi. Ja ensinnäkin haluaisin sanoa, että mielestäni on oikein se, mitä sosiaalistossa olette tehnyt. Tässä liitytte siihen kokemukseen, kun SFS oli suurimpia mahdollisuuksia pilottihankkeisiin, joita on hyvin menestyksekkäästi toteutettu. Ja mitä sitä dokumentaatiota on, niin sehän on ollut sitten tarpeen pilottihankkeessa. Ne osoittavat, että ne on käytetty hyvin, koska ne olivat menestyksekkäitä. Yksi tärkeistä asioista, joka täytyy ottaa mukaan, on eräänlainen varmennusjärjestelmä paikan päällä. Te sanotte, että haluatte antaa alueelliselle tasolle ja kansalliselle tasolle enemmän tätä kontrollia. Tämä varmistusjärjestelmähän tähän asetukseen on rakennettu sisään. Yksi on tämä kumppanuusohjelma. Kumppanit ottavat asemansa hyvin vakavasti, he tuovat hyvin rakentavia ehdotuksia siellä, missä he ovat mukana konferensseissa esimerkiksi todettu, että on jäsenvaltioita, jossa kumppanuussopimus myöskin, sitä ei oteta huomioon ja komissio on siitä huolimatta operationaaliset ohjelmat hyväksynyt. Tässä komission pitäisi kotiläksynsä tehdä mielestäni ja huolehtia siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa tulee täydet oikeudet partnereille, kumppaneille, kattojärjestöltähän on jo ehdotus siitä, mitä täydet oikeudet tarkoittavat, kun otetaan huomioon nämä luottamushenkilö, luottamustehtävät, luottamustehtävistä olevat henkilöt. Tässä yhteydessä komission pitäisi olla joitakin kumppaneita, jotka näihin kumppaneiden esityksiin reagoivat, sanovat, että jos joku ei suju sehän voidaan subjektiivistikin arvioida, mutta jos joku tulee sanoa, että kyllä, tässä on hälytyskelloja soitettu, katsotaan tarkemmin, mitä siinä tapahtuu. Koska muuten tullaan sellaiseen tilanteeseen, josta on jo puhuttukin, että on se vaara. Että sitä käytetään, jäsenvaltiot käyttävät tätä tällaisena omana kassanaan. Ja mielestäni ei saa olla veruka, että niissä jäsenvaltioissa, jossa hankkeet, joita ei esitetä EU-rahoitettuina julkisuudessa, jos haluamme tässä vaiheessa EU-ssa näärajasti rahoittaa, niin kaikissa, mitä jäsenvaltio tekee siinä mukana, niin julkisuudessa täytyy tehdä se selväksi. Tätä ehdotusta ei täytetä. Tämän johtopäätös on tietysti se, että julkisuudessa todetaan myös se, että noudattaako EU omia lakejaan. Siis jos rahoitettu hanke yksinkertaistamisen kautta ja sillä tavalla jos esimerkiksi loukataan omia ympäristölakeja, jos ympäristöarviointien vaikutuksia ei tehdä. Niin sitten se julkisuudessakin näkyy tämä asia. Ja sitten on tietysti niin, että EU näyttää sellaiselta, joka ei oman politiikkansa, ympäristön ja ilmastonpolitiikan alalla toimi oman politiikkansa ja omien kansalaisten hyväksi. Tämä olisi yksinkertainen käytännöllinen mahdollisuus saada kontrollia tässä. Rahoitusta ei pidä hankkeelle antaa komissiosta, jossa kansallisia EU-ympäristölakeja ja alueellisia ympäristölakeja ei noudateta. Ja mitä tulee, jos ne, eivät, jos ne ovat vastakkaisia EUn ilmastotavoitteille. Tämä on vähimmäisvaatimus. Jos se kumppanuusperiaatetta loukataan, silloin ei pidä rahoittaa. Ja asetuksessa pitää pitää myös yllä nämä muut periaatteet, jotka periaatteessa ovat jo olleet, eh, tasa-arvoasioiden valtavirtaistaminen ja niin edelleen. Nämä ovat hyvin yksinkertaisia että se ei maksa paljon rahaa, se ei sinelle suuria kuluja, vaan että siinä tarvitaan oikeaa suunnittelua tämä tällainen hallintokapasiteetti pitäisi olla joka tapauksessa jäsenvaltiossa tähän. Ja juuri kun on paljon yksityistä rahoitusta, niin silloin tämä valvonta on hyvin keskeistä. Täytyy olla niin, että julkinen hallinto tällaisissa rahastoissa ja käsite siitä, pankit enemmän pitää esittää näitä kriteereitä, vaan kehityskomiteat nämä kriteerit asettavat. Ilmeisesti on kysymys kiertävistä rahastoista tässä. Ilmeisesti asetusta täyttö pitää hieman mukauttaa. Se mitä haluatte tässä positiivisia toimenpiteitä, niin niitä täyttää vahvettaa. Kiitoksia. Pääjohtajalta pyydän nyt vastauksia. Thank you. very much, uh, Ms. President. Now, first of all... The... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Piipain kysymykset. Tässä on paljon mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka koskevat asuntokantaa. Olen ne huomioinut. Ja kun asiasta keskustellaan yksityiskohtaisemmin, niin meillä on sitten mahdollisuus palata asiaan. Varsinkin kun puhutaan marginalisoiduista ryhmistä. Ja meillä on tämä roman esimerkki, niin se ei missään tapauksessa merkitse yhden ryhmän mukanottoa eksklusiivisesti mutta tämä tyyppiset tietysti välttämättä tulisi välttää tässä yhteydessä. sadasta prosentista sitten Niin, tarkoituksena on se, että tämä on siis ennakko kahdelle vuodelle. Ja unohdin sanoa, että se on vaihtoehto jäsenvaltioille – Ja varsinkin ne jäsenvaltiot, jotka ovat todellisissa vaikeuksissa, edustaja Gopmans mainitsi Latvian erityisen tilanteen, jolle tämä saattaa olla mielenkiintoinen asia. Siis rahat täytyy saada takaisin. Ja ymmärrän, että tämä perustelu on sellainen, että se on tullut myös esille neuvostossa monenkin jäsenvaltion suulla. Kyseessä on perustavanlaatuinen ikään kuin filosofinen kysymys lainausmerkeissä. Gopmans, mitä Latviaan tulee, niin olisin kyllä kiinnostunut tietämään tästä enemmän. Olen yhteydessä Latvian viranomaisiin tällä hetkellä nähdäkseni, mitä voitaisiin tehdä tämän 100 prosentin sanan ulkopuolella, riippumatta siitä, mikä olisi mahdollinen ratkaisu niihin ongelmiin, jotka mainitsitte. Sikäli kun kyse on julkisten rakennuksen eristämisestä ja uusien energialähteiden käytöstä näissä, niin tätä tietysti voidaan aina tukea. Edustaja Matula on aivan oikein se, että meidän ehdotuksessamme ei mainita N plus 3 kysymystä. Minulle ei koskaan ole ollut sataprosenttisesti selvää se, miten pitkälti tässä on kyseessä todellinen asia. Täytyypä todeta, että tämän vuoden alussa minulla oli vaikutelma siitä, että N plus 3 tai siis N plus 2 olisi oikein iso asia vuonna 2009 sikäli kun olen nyt ymmärtänyt kesälomatauon jälkeen, niin niin monia maksu määräyksiä on ollut, että se voi olla rajoittunut vuonna 2009, mutta kysymys voi tulla uudelleen esille sitten kriittisempänä vuonna 2010. Asia on ollut esillä myös hyvin monien jäsenvaltioiden toimesta ja siitä täytyy siis keskustella. Te puhuitte myös täällä saarilla olevista uudistuvista energialähteistä, varsinkin Reunionin saaresta. Meille tämä on tärkeä asia ja se on meidän politiikkamme ytimessä. Hyvin monilla saarilla uudistuvat energialähteet ovat aivan elintärkeitä. Kaikki ponnistukset, joita voidaan tehdä, niitä tuemme niin pitkälti kuin se on mahdollista noudattaen sääntöjämme. Eli kaikki mitä voimme tehdä auttaaksemme niitä ohjelmia, joiden avulla voimme antaa teille tukemme näiden strategioiden täytäntöönpanoon La Reunionissa, niin ottakaa meihin yhteyttä. Me olemme ehdottomasti kuulolla. Kiitoksia, edustaja Schröter rohkaisusta ESF-ehdotuksissa. Voin vain tukea sitä, mitä totesitte kumppanuudesta. Puhui, puhuitte myöskin kotiläksyjen tekemistä ja minä nyt tässä tarkastelin sieluani ja täytyy kyllä todeta, että kotiläksyt, sikäli kun se merkitsee sitä, että työskentelemme eri yhdistysten kanssa, niin siinä meillä on vielä parannettavaa. Mutta sitten kun palataan kouluun, niin se on kyllä toisen vuosipuoliskon esityslistalla. Me haluamme vahvistaa yhteyksiämme eri järjestöihin ja yhteisöihin kansalaisyhteiskunnassa, jotta ennen kaikkea voimme löytää todelliset ongelmat, jotta voimme nähdä, millä tavalla voimme parantaa tilannetta ja jotta voimme saada aikaiseksi asetukset vuoden 2013 jälkeen. Vältetäänkö tällä siis kaikilla alueilla se, mitä tuomioistuin nimittää epäsäännönmukaisuuksiksi, niin eihän se ole sataprosenttisen varmaa. Mutta mikä demokraattinen valvonta sitten onkin päällä ja minkälainen avoimuus näissä hankkeissa sitten onkin käytössä, niin sitä äh, suurempi, suuremmat ovat mahdollisuudet että nämä ongelmat löytyvät nopeasti ja että niihin voidaan pureutua myös yhtä nopeasti. Olen ymmärtänyt teidän näkemyksenne ja minun täytyy tarkastella tätä asiaa silloin, kun puhutaan näistä jatkuvista rahastoista. Minun näkemykseni oli, se saattaa tietysti olla, että olen aivan väärissä, mutta kun puhutaan kriteereistä ja siitä, että rahaa annetaan näille lopullisille edunsaajille – niin siinä sitten eri valiokunnalla olisi sanansa sanottavanaan. Mutta me puhumme tästä piakkoin. Jos täällä on konkreettisia esimerkkejä asiasta, niin tietysti sitten kiitollisena ottaisin niitä vastaan, sillä niistä on meille hyötyä, kun pyrimme kuvaamaan tätä tilannetta ja analysoimaan sen taustoja. Osa ongelmasta on se, että asiat voivat näyttää sataprosenttisesti oikeilta paperilla, mutta kun katsotaan sitä, millä tavalla niitä on täytäntöönpannuttu käytännössä, niin sitten nähdään, että epäilyksiä syntyy. Tässä tietysti tarvitsemme myös teidän palautettanne. Ja haluamme kuulla siitä, mitkä ovat teidän kokemuksenne tällä alalla. Mutta kun puhutaan siis yhteyksistä erilaisiin yhteisöihin, niin tässä suhteessa meillä on vielä tehtävä. Pohjalta siinä oikeastaan pääkommenttini. Kiitoksia tästä hyvin syvällisestä keskustelusta, hyvin konkreettisista asioista. Mainitsitte alussa, hyvä pääjohtaja, jotkut tämän asiallisen kiireellisyyden. Regivaliokunta ei käytä turhaa aikaa saada sekä lausunto että asiakirjat yhteispäätösmenettelystä tällä hetkellä vähän riippuu ehdotuksesta, joka tulee esittelijöiltä. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti saadaan esittelijöiltä aikataulu koko prosessille. Ja jos jotain uutta tietoa tulee keskustelujen aikana neuvoston kanssa, tai jos teidän keskusteluissanne ne kanssa tulee uutta tietoa esille, niin arvostaisin, jos olette yhdessä niistä meille. Haluaisin myös sanoa, mitä ymmärsimme komission jäseneltä eilen, puheesta eilen ja puheenjohtaja maan puheesta, niin työ D-pääosastolle on aika rikas tuleville, tulevina aikoina ja toivottavasti näkisimme teidät tai edustajanne useammin näiden kuukausien aikana sitoumuksenne jakaa meidän kanssamme e, evaluointi- ja arviointitiedot ajalta vuoteen 2006 asti olisi myös meille tärkeää. Niin useia, monia kollegoita on, niin haluaisin sanoa, useimmat meistä arvostaisivat kovasti, jos meille voitaisiin kertoa komission jäsenten vierailuista tai pääosaston noisten vierailuista vaalipiireihimme, joten voisimme olla mukana myös ehkä näissä tapaamisissa. Se olisi hyödyllistä meille. Sitten Rova Kreili, jonka täytyy lähteä, aamulla mainitsi myös tiedon jakamisen siitä, että työryhmä on perustettu pääosastolla 2013 politiikan osalta, jossa ilmeisesti kaikki muut ovat edustettuina paitsi Euroopan parlamentti. Joten haluaisimme harki, teidän harkitsevan, missä formaatissa sitten voitaisiinkin se tehdä, niin missä tätä yhteistyötä ja keskustelun taso olisi hyödyllistä tietää meille ja myös eurooppalaisille kokonaisuudessaan. Ja jos muita kysymyksiä tai kommentteja ei ole, haluaisin kiittää paljon. Arvostamme läsnäolonne täällä, koska jotkut meistä tietävät, että herran oli vielä sairaalassa eilen. Emme olleet varmia päästä, mutta pääsitte ja kiitoksia paljon tästä effortista. Yhden kohdan vuoksi pitää vielä jäädä paikalle, jos voisin pyytää teitä. Merci à vous. Maniez-vous bien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 we just stay for the last... Uh, Voisinko jäädä paikalle viimeistä kohtaa kosken, joka on seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka, mutta tilanne on vähän monimutkainen. Joten kuten tiedätte, ehkä seuraava kokous on maanantaina 5. lokakuuta ja tiistai 6. lokakuuta. Tämä on se viikko, jolloin on avoimet ovet Brysselissä 5. lokakuuta täysistuntosalissa on avoimien ovien päivän avajaiset kolme ja viiden välillä. Ja sitten reikivaliokunta on heti tämän avajastilaisuuden jälkeen, joka siis kestää viiteen, ja sitten meillä on kokous 6. lokakuuta aamulla on regikokous sitten 2.30, 30 Koterin kanssa joka on alueiden komitean osasto. Ja 4, 3, 16, 30 on rekivaliokunta. Sanon tämä nyt vain teille, jotta että ajattelette, että tämä on vähän epätavanomaisia asioita, mutta tästä tiedonanto lähetetään jäsenille yksityiskohtaisin tiedon varustettuna. Heti kun tämä ohjelma on lopullinen, niin voimme jakaa teille tämän tiedon. Haluaisin myös kertoa teille, en, koska en tiedä, lähettikö mikä tämä teille kaikille, että komissio järjestää kokouksia, että voidaan briefata politiikasta kaikkia kollegoita, jotka haluavat. Tämä on jo suunnitteilla, eli kaikki, jotka haluavat oppia lisää. Myöskin vir- komission virkailijoiden kanssa tämä voidaan tehdä. Ja tämä